colleagues, welcome. Hyvät kollegat, tervetuloa tähän rahapoliittiseen keskusteluun EKPn pääjohtaja Mario Dagin kanssa. Haluan toivottaa tervetulleeksi hänet. Kyse on nyt neljännestä ja viimeisestä tämän vuoden vuoropuhelusta. Vuoropuhelu järjestetään hyvin tärkeän rahapoliittisen päätöksen jälkeen, jonka EKP on tehnyt. Kyse on talouden elpymisestä. Se vauhdittuu ja on jo vakalla pohjalla. Kasvua syntyy. Ja toisaalta luonnollisesti Joten Draghi laajentaa näkemyksiään tästä. Hintadynamiikka ei ole vielä riittävänä kestävällä pohjalla. Palkkadynamiikka on erityisesti vielä heikkoa. Edellisessä vuoropuhelussa näistä aiheista kävimme hyvin mielenkiintoisen näkemysten vaihdon rakenteellisista kysymyksistä nimenomaisesti. Kyse on EKPn rahapoliittisesta päätöksestä, joka on ollut hyvin merkittävä tässä yhteydessä. Pidän päätöstä tervetulleena. Ennen kaikkea päätöstä pitää kiinni huomattavasti kasvua tukevasta rahapolitiikasta, jotta pääsemme myös inflaatiotavoitteisiin. Uh, Pieni tuoliongelma. Ratkaistaan se ensin. Uh, we, so we will discuss of... Luonnollisesti me keskustelemme tehdyistä päätöksistä, aivan niin kuin pääjohtaja Draghi tietää Valiokunnan koordinaattorit ovat valinneet myös lisäaiheita tähän keskusteluun, nimittäin Target 2, saldot ja epätasapaino, onko syytä olla huolissaan, ja toisaalta epätavanomaisten toimien purkaminen, niiden aikataulutus, miltä uusin, uuden normaalin tulisi näyttää EKPn rahapolitiikassa. Tämähän liittyy siihen päätökseen, jonka EKP on tehnyt. Meillä on myös tutkimuksia näistä aiheista käytössämme. Osa niistä on hyvinkin vakuuttavia ja ne toteavat, miten esimerkiksi Target 2 epätasapaino heijastelee ennen kaikkea teknisiä seikkoja euroalueen rahoitusrakenteessa. Meillähän on mahdollisuus keskustella vielä tästä aiheesta relevantteja aiheita on siis esityslistalla. Vielä kerran pääjohtaja Draghi, tervetuloa, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat talous- ja raha asianvaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On ilo olla takaisin Euroopan parlamentissa viimeistä kertaa, viimeisessä kuulemisessani tänä vuonna kun viimeksi tapasimme EKPn neuvosto, oli tehnyt tärkeitä päätöksiä mm, suhteuttaakseen rahapolitiikka välineitään vuoden, tämän vuoden lopun jälkeen. Tämän takia tänä ensinnä käsittelen euroalueen talouden näkymiä ja miten rekalibroidaan rahapoliittiset toimenpiteemme. Sitten valiokunnan pyynnöstä tulen käsittelemään Target 2 roolia, kun tuetaan rahoituksesta integraatiota ja miten täytäntöönpannaan rahapolitiikkaamme, joka puolestaan vaikuttaa siihen, kun tulkitaan Target 2 taseita, tasapainotekijöitä. Talouden kasvu pysyy vahvalla pohjalla, se on laaja-alaista kautta jäsenvaltioiden ja sektoreiden euroalueella. Tätä tukee ennen kaikkea kotimainen kysyntä hiljattaisen Eurostat pikaarvion mukaan todellinen BKT-kasvu on kolmannella kvartaalilla ollut 2,5 prosenttia vuodesta toiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että neljän ja puolen aikana, kun on jatkuvasti kasvattu neljänsvuosittain ja hiljattaiset tutkimustiedot osoittavat siihen, että kasvu on pysynyt ö, tasollaan BKTn kasvu on myös laaja-alainen maiden ja sektorien välillä. BKT-kasvu osuuksien hajaantuminen on vähentynyt sen alhaisemmalla tasolta vuonna 1997. Tätä aiheuttaa tällainen yleinen lähentyminen talouksissa ylöspäin. Työmarkkinat edelleenkin hyötyvät elpymisestä ja syvästä ja tuskallisesta työllisyyden menetyksistä, joita todettiin kriisin aikana, mutta nyt tämä tilanne on helpottunut ainakin aggregaattitiedoissa ne, jotka ovat työttömiä euroalueella, määrässä on vähentynyt 18,6 miljoonasta toisella kvartaalilla 2014 14,6 miljoonaan viimeisellä neljänneksellä. Suhteessa aikaisempiin kaavoihin työllisyyskasvu on ollut laaja-alaista kautta maiden ja eri sektorien. 16-19 euroalueen maasta on läpikäynyt myönteistä vuosittaista työllisyyden kasvua vuosittain 2014 puolesta välistä ja työllisyys on lisääntynyt noin 60 prosentilla eri sektoreista verrattuna nollaan 2014 puolessa välissä. Nämä työllisyyden, työllisyystilanteen parantuminen yhdessä toivotuksen varaisuuden kanssa tukevat yksityistä kulutusta. Bisnesten investoinnit myös ovat nousussa edelleen. Tätä auttaa yritysten kannattavuuden paraneminen rahapoliittiset toimemme ovat vaikuttaneet ratkaisevalla tavalla. On tuettu sekä kulutusta että investointien kysyntää varmistaen suotuisat rahoitusolosuhteet euroalueella sekä yrityksille että kotitalouksille. 2014 toukokuun lopusta pankin lainananto muille kuin rahoituslaitoksille esimerkiksi on laskenut 120 peruspistettä suurin piirtein ja lainat kotitalouksille noin 100 peruspisteellä. Luottonanto erittäin pienille, pien, pienet lainat, joita voidaan mm, kautta pk-yritykset saavat lainoja Tämä on vähentynyt lähes 190 peruspisteellä. Huomattava paraminen rahoitusoloissa pk-yritysten kohdalla on erityisen rohkaisevaa, koska ne edustavat kahta kolmasosaa yksityisen sektorin työllisyydestä euroalueella kokonaisuudessaan. Tämä rahoitusolojen parantuminen – on saanut seurakseen sitä, että eh, maiden väliset erot ovat vähentyneet, mitä tulee pankin luotonantoon antoon. Esimerkiksi erot koroissa yrityksille euroalueen maissa, jotka ovat erityisesti kärsineet tästä kriisistä aikaisemmin suhteessa muihin maihin, niin nämä erot ovat nyt vähentyneet lähes sadalla peruspisteellä 2014 puolesta välistä lähtien. Huolimatta vakasta talouden elpymisestä inflaatiodynamiikka äh, joutuu kyllä vielä osoittamaan vakuuttavia merkkejä itse kannattavuudesta trendistä. Kuluttajahintaindeksi inflaatio oli 1,4 prosenttia lokakuussa. se väliaikaisesti tulee ehkä laskemaan vuoden loppuun mennessä johtuen ehkä heikommasta energiaosasta, mitä tulee tilanteeseen peruskenaariossa. Sitten pohjainflaatiopaineet edelläkin ovat varsin vähäisiä, koska työmarkkinoilla on ylimääräistä kapasiteettia parannukset työmarkkinatilanteessa, joita olemme todenneet, vieläkin tarvitsevat aikaa, jotta ne näkyvät myös dynaamisempana äh, palkkojen kasvuna. Äh, kun ajatellaan tätä talouden yleistä näkymää ja rahapoliittisessa kokouksessa lokakuussa me päätimme rekalibroida rahapoliittisia välineitämme uudelleen politiikkamme säätäminen kaudella jo tämän vuoden jälkeen. Sen tarkoituksena on säilyttää rahapoliittinen kannustin, joka vieläkin tarvitaan, jotta voidaan varmistaa pysyvä paluu inflaatioon, joka on alle, mutta lähellä 2 prosenttia keskiaikavälillä. Nyt lyhyesti selitän näitä neljää pääpeetosta päätöstä, jotka EKP-neuvosto teki. Ensinnäkin parantunut talouden näkymä ja lisääntyvä luottamuksemme asteittaiseen inflaation lähenemiseen ja pääsy inflaatiotavoitteeseen mahdollistaa sen, että voimme sopeuttaa omaisuuserien osto-ohjelmamme vauhtia. Tämän mukaisesti ilmoitimme, että ensi tammikuun alusta lähtien netto ostot jatkuvat kuukaudessa 30 miljardilla eurolla syyskuun loppuun 12 saakka tai sen jälkeenkin, jos tarpeen on. Ja joka tapauksessa siihen asti, kunnes neuvosto voi nähdä, että kestävää korjaantumista on tapahtunut kehityksessä ja on päästy, päästään kohti tavoitetta. Toiseksi, mitä tulee uudelleeninvestointipolitiikkaamme. Totesimme, että eurojärjestelmä tulee uudelleeninvestoimaan pääomamaksuja erääntyviltä arvo, arvopereistä omaisuunosto-ohjelmassa vielä kauemmin omaisuuseräystohjelman jälkeen ja ainakin niin kauan kuin se on tarpeellista. Tämä tulee myötävaikuttamaan sekä maksuvalmiusolosuhteisiin ja sopivaan rahapolitiikkaan politiikan luonteeseen. Tässä kontekstissa haluaisin mainita, että olemme antaneet lisätietoa lunastusmääristä koskien eri osia omaisuuden, omaisuuserien ostoisemassa, koska politiikka on säilyttää arvopaperisäilytyskantamme ja, ja haluaisimme jatkossakin investoimme tuottoa näistä arvopapereista, jotka tulevat lunastettavaksi niin tästä on tullut yhä tärkeämpää toimintaa, kun me koko on kasvanut. Net, nettisivulla on yksityistä tietoa odotetuista kuukausittaisista lunastusmääristä seuraavan 12 kuukauden aikana. Sitten mitä tulee ohjauskorkoihimme, pidimme ne muuttumattomina ja totesimme, että odotamme avain ohjauskorkomme pysyvän tällä tasolla vielä pidemmän aikaa ja vielä kauan sen jälkeen, kun olemme päättäneet netto-omaisuuseräosto-ohjelmamme. Tämä järjestäytynyt järjestys omaisuusohjelmissa ja ohjauskoron reitti on tavallaan olennaista rahapolitiikassamme tällä hetkellä. Tämä kauan sen jälkeen well past condition, joka vaikuttaa ohjauskorkoon näkymiin, on tällainen mahdollistava tekijä omaisuuserä ostoille, jotta ne voivat täydellä tavalla vaikuttaa niin kuin haluamme. Lopulta me päätimme, että säännölliset uudelleenrahoitustoimintamme jatkuisivat kiinteäkorkoisilla tarjouksella niin pitkään kuin tarpeen ja ainakin vuoden 2019 loppuun asti. Tätä kautta voimme varmistaa, että sujuvalla tavalla täytäntöön pannaan rahapolitiikkaa. Samalla säilytetään suotuisat olosuhteet euroalueen rahamarkkinoilla. Niin kuin EKPn neuvosto viimeisessä kokouksessaan päätti, rahapoliittinen tuki, jota myönnämme tällä hetkellä, johtuu yhteisvaikutus, joka syntyy lisää nettoomaisuuden ostoista huomattavasta kannasta omaiseriä, joita on hankittu ohjelman yhteydessä aikaisemmin, ja sitten vielä tulemat uudelleensijoitukset koskien erääntyviä arvopapereita, ja sitten tämä koskee myös ennakoivaa tiedottamista koroista. Kun tämä kaikki nähdään yhdessä, nämä toimenpiteet säilyttävät tämänhetkiset rahoitusolosuhteet ja varmistavat, että rahapoliittinen stimulus, jota vieläkin tarvitaan, jotta voidaan palata kestävälle inflaatiotasolle lähelle 2 prosenttia. Nyt käsittelisin target äh, taseita. Target 2 on eurojärjestelmän re, todell, reaaliaikainen äh, järjestelmä, maksujärjestelmä, jossa pankit voivat prosessoida maksuja sekä rajojen sisällä että ulkopuolella. Näin saadaan kunnollinen maksujärjestelmä, infrastruktuurita käytetään selvittämään keskuspankkirahaa ja maksuja, jotka liittyvät erityyppisiin monenlaisiin transaktioihin mukaan lukien rahapoliittiset operaatiot, rahoitusmarkkinavälineet ja pankkien välinen ja asiakasmaksut. Viime vuonna Target 2 prosessoi päivittäin keskimäärin 342 000 maksua. Tämä edustaa keskimääräistä päivittäistä arvoa, joka oli 1,7 biljoonaa euroa. Tämän takia tällä on ratkaiseva rooli, kun varmistetaan, että rahapolitiikka hoidetaan sujuvalla tavalla ja voidaan varmistaa rahoitusmarkkinoiden ja pankkitoiminnan kunnollinen toimiminen. Kun tuetaan rahoituksesta integraatiota ja täytäntöönpannaan rahapolitiikkaamme, Target 2 edustaa rahapoliittisen unionimme kulmakiveä. Tarvit kaksi järjestelmässä. Jokainen eurojärjestelmä, kansallinen keskuspankki on sekä velkojana että velallisena tällainen balanssi suhteessa EKP. hen Se pitää selvillä, mitä rahoja tulee osallistuviin maihin target taseet kansallisissa keskuspankeissa näin heijastelevat vain rajat ylittäviä maksuselvityksiä, jotka toteutetaan target kakkosen kautta. Maksut, jotka tehdään osana omaisuuserien osto-ohjelmaa, myös hoidetaan Target 2 yhteydessä tai selvitetään sen sitä kautta. Omaisuuden osto-ohjelman täytäntöönpano on erilainen kuin uuden rahoitusoperaatiot, koska se voi sisältää välittömiä rajat ylittäviä maksuja. Todellakin noin 80 prosenttia kaikista kansallisten keskuspankkien ostoista koskevat rahoitusmarkkinaosapuolet, jotka eivät välttämättä ole samassa maassa kuin ostava keskuspankki. Näin ne vaikuttavat target-taseisiin. Lisäksi omaisuuserien myyjät voivat uudelleen investoida tuoton käyttäen rajat ylittävää sijoitussalkun uudelleen tasapainotusta. Tämä ilmiö, jota viitataan kansainväliseksi sijoitussalkkujen uudelleen tasapainotus, voi saada aikaan lisämuutoksia target-taseissa saman logiikan mukaisesti, jota äsken selitin. Kaikki tämä riippuu, kaikesta tästä huolimatta Target 2 on ollut ratkaisevassa roolissa, kun on välitetty rahapoliittisia toimiamme ja miten ne vaikuttavat yritysten ja kotitalouksien rahoitusolosuhteisiin. Vielä lopuksi. EUn perussopimukset antoivat EKPlle perustavoitteen. Sen pitää säilyttää hintavakaus euroalueella kokonaisuudessaan. Tämä on paras panos, jonka me voimme antaa kansalaistemme hyvinvoinnillemme. Kun varmistetaan hintavakaus, se on ennakkoedellytys, jotta euroalueen talous voi saavuttaa tasapainoisen kasvun tien, jota voidaan ylläpitää pidemmällä aikavälillä – mutta tämä ei ole ainoa ehto. Jotta saavutetaan tasapainoinen kasvu, vaatii myös sitä, että vahvistetaan euroalueen kykyä kohdata riskejä, milloin niitä syntyykin. Tämänhetkinen taloudellinen tilanne antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vähentää sitä todennäköisyyttä syntyy vakavia shokkeja, kun, jos vahvistetaan ra- taloudellisia rakenteita jäsenvaltioissa, tehdään poliittista toimintaa sekä finanssipolitiikan että rakennepolitiikan saralla. Samanaikaisesti, jos pa- parannetaan talous- ja rahaliiton kestävyyttä, tämä tarkoittaa myös sitä, että vahvistamme yhteisiä instituutioiden rakenteitamme niin, että voimme estää ja hallinnoida shokkeja. Näin ollen olen tyytyväinen Euroopan parlamentin roolista tämän tyyppisissä keskusteluissa ja siitä, että euroalueen johtajat ja ministerit ovat päättäneet tarttua uudestaan näihin kysymyksiin. Tämä näkyy esimerkiksi hiljattaisessa euroryhmän kokouksessa. Juuri tässä hengessä odotan tulevaa eurohuippukokousta, joka, jossa käsitellään talous- ja rahaliiton hallinnointia. Kiitän teitä huomiostanne ja vastaan mielelläni kysymyksiinne. Thank you very much, uh, President. Kiitos pääjohtaja Draghi. Sitten kysymykset. Ensimmäinen puhuja Ester de Lange. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you. Kiitos uh, puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja Draghi siitä, että olette täällä jälleen kerran ja että olette käytettävissä, jotta voimme käsitellä asioita, jotka ovat hyvin tärkeitä Ekonille. Haluaisin aloittaa näistä järjestelemättömistä lainoista, joista EKP ja te itse olette sanoneet, että ne ovat haavoittuva asia pankkijärjestelmästä edes myös, koska minä tiedän, että EKP äh, tätä tukee ja toivomme, että olemme nopeasti valmiita varjoesittelyiden joukossa niin, että voisimme järjestää kokouksen teidän asiantuntijoidenne kanssa tästä asiasta. Nämä järjestelemättömät lainat äh, ja edis ja riskin äh, vähentäminen ja riskin jakaminen, nämä kaikki liittyvät yhteen, ei ainoastaan sisällöltään, vaan myös poliittisesti pelkään pahoin. Siitä kysymykseni millä tavalla me voimme päästä eteenpäin ediksessä ja sanoa se, mitä me haluamme, jos tässä nyt on kuitenkin tällaista vastarintaa tietyissä jäsenvaltioissa, jotta voitaisiin ylipäätään hoitaa järjestelemättömät lainat. Ja ajattelen tässä nyt näitä reaktioita EKPn ohjaukseen. Ja miten te suhtaudutte tähän, koska tämä asia ei tule ratkaistuksi itsestään – ja mikä olisi realistinen aikataulu, jotta saadaan järjestelemättömät lainat äh, sellaiselle tasolle, joka olisi verrattavissa kansainväliseen tasoon. Nämä ovat avainkysymyksiä, jotka liittyvät edikseen, jota meidän on käsiteltävä esittelijänä ja varjoesittelijöinä, joten kiitokset vielä etukäteen teidän vahvasta sitoumuksestanne molempiin asioihin ja myös vastauksistanne. Kiitos. Thank you. Thank you very much. First of all... Kiitos. Ensinnäkin olen samaa mieltä kommentistanne. Eh, EDIS ja järjestelmät luotot kysymyksinä liittyvät toisiinsa. Ensin EDIS-järjestelmästä. Komission ehdotus on tervetullut, mutta täytyy pitää mielessä, mikä on tässä lopullinen tavoite. Eli eh, talletussuoja, talletustakuu, se voi olla tavoitteenamme, mutta sitä kohti pitää pyrkiä vaihe vaiheelta. Edistyksen tulisi olla selvästi mitattavissa, arvioitavissa, niin että meillä on selkeät tavoitteet ja äh, edistystä tulisi myös mitata. Ei voi olla niin, että vain epäselvästi lykätään asioita. Edis on pankkiunionin välttämätön pilari. Näin ollen on aivan selvää, että riskin vähentäminen ja riskin jakko kulkevat käsi kädessä. Tämä on aina ollut EKPn näkemys. Järjestelemättömät luotot on osa tätä kokonaisuutta. Tähän liittyy ongelma, joka on ratkaistava. Tässäkin salissa olette kuulleet eh, rouva Nuita, eli eh, tämä ongelma on ratkaistava valvonnalla. Tämä tarvitsee, tämä vaatii yhteistyötä, ponnistelua niin, että pankkien valvonnassa ja johdossa tehdään työtä ja myös lainsäätäjän eri jäsenval- lainsäätäjien eri jäsenvaltioissa täytyy luoda sellainen lainsäädäntöympäristö, joka auttaa ratkaisemaan tämän järjestelmäkryptien luottojen ongelman. Ehdotuksia on tehty monissa maissa, mutta usein edistys on rajoittunut vain uusiin järjestelemättömiin luottoihin, eikä täysin oteta huomioon varsinaista ongelmaa, eli sitä, että tämä on vanhan järjestelmän peruja, taantuman peruja. Näinhän on ollut tässä joku, joku sen vuoden ajan ennen kuin elpyminen käynnistyi, eli lainsäätäjän tulisi varmistaa, että ratkaistaan nämä vanhat perintö, perintönä tulevat kysymykset ennen kuin mennään eteenpäin. Tämän voin sanoa tässä vaiheessa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Minä itse ja monet varmasti muistavat ne viisat sanat yhteistyöstä, yhteisistä ponnisteluista, joita todella tarvitaan kaikkien toimielinten kesken, niin että otetaan huomioon itse kunkin toimivaltuudet ja roolit. muistutan, että olemme Daniel Nujin kanssa keskustelleet ja johtopäätökset ovat olleet hyvin myönteisiä. Me haluamme lisätoimia, me pidämme niitä tarpeellisina, mutta tämä täytyy toteuttaa niin, että kunnioitetaan kaikkien toimijoiden toimivaltuuksia. Komission roolihan on hyvin myönteinen ja kuuleminen on selkeyttänyt kovasti sitä, mikä on minkäkin toimijan rooli ja toimivaltuus. Kyse on kuitenkin yhteistyöstä ja yhteistä ponnistelusta. Sitten ST-ryhmä Termans Peres. Kiitoksia puheenjohtaja. EKPn pääjohtaja. En halua palata tähän keskusteluun järjestäytymättömistä lainoista ja edisjärjestelmistä, vaikka voitaisiinkin kysyä missä oloissa näiden kahden pilarin toteuttamat, jotka kuuluvat jo pankkiunan, onko se sitten valvonnasta tai kriisin ratkaisusta, että tämä ei ole jo mahdollistunut huomattaviakin valtavia tuloksia, kun on vähennetty riskiä. Kysymys, jonka teille teen, liittyy aiheeseen, jota käsittelitte viimeisessä kuulemisessamme, kun puhuimme demokraattisesta valvonnasta teidän kanssanne. Silloin kollega Tank kysyi palkoista. Muistatteko vielä, että te pohditte sitä vauhtia, millä voidaan nostaa palkkoja maissa, joissa taloudellinen mm, kasvu alkoi olla täysimääräistä ja kuitenkaan palkat eivät nousseet mikä taas auttaisi äh, rahapolitiikkaa. Ymmärrän, että tämä, tätä keskustelua käydään nyt taloustieteilijöiden kanssa ja keskuspankkien kanssa. Keskuspankeilla on myös aika tärkeä roolinsa tässä ja Ja pikemminkin, että pohdittaisiin AY-liikkeen painoarvoa tai missä määrin palkkoja saataisiin nousemaan niin, keskustelua kävimme herra Carlos Kostan kanssa, Portugalin keskuspankin pääjohtajan kanssa. Hän näkee asian aika eri tavalla, nimittäin itse asiassa globalisaatio on muuttanut olosuhteita, kun määritellään palkat, palkkapolitiikka ja pikemminkin kuin mm, hyödyttäisiin men, semmoista meidän pitäisi pohtia uuden tyyppistä suhdetta inflaation ja palkkakehityksen välillä. Tämä on sellaista taustaa rahapolitiikalle. Miten te näette tämän asian ähm, EKPn neuvostossa? Thank you. The, um, our recent policy, uh... Kiitos. Rahapoliittiset toimet joihin olemme ryhtyneet, heijastelevat niitä arvioita, joita neuvosto on tehnyt. Ne heijastelevat sitä luottamusta, että inflaatiotaso etenee kohti tavoitettamme ja pääsee sinne. Tämä johtuu siitä, että elpyminen on nyt kiihtynyt ja työllisyys parantunut. Kun kuitenkin arvioimme inflaatiota, niin havaitsemme, että inflaatio on varsin vaimeaa. Pääsyy tähän on se, että pohjainflaatio, kun jätetään energia- ja elintarvikkeiden hinnat pois, on vaimeaa. Ja syy tähän liittyy pääasiassa hyvin matalaan nimellispalkkojen kasvuun. Olemme hokeneet tätä jo aika pitkään. Kun otamme huomioon aiempia syklejä, talouden syklejä, ja olemme arvioineet tuotantokuilua ja sitä, miten työmarkkinat ovat elpyneet, parantuneet ja työttömyys on voinut vähentyä. Ja olemme tarkastelleet luovuttujen työpaikkojen määrää. Neljä miljoonaa työpaikkaa neljän vuoden aikana. Sivumennen sanottuna kaikki tämä huomattava lisäys työllisyyteen ja työttömyyden vähentämiseen on tapahtunut samanaikaisesti, kun osallistumisaste on kasvanut. Osallistumisaste on kasvanut. Tämä ei johdu pelkästään siitä, että on uusia tulijoita, esimerkiksi maahanmuuttajia, mutta myös niin, että naiset osallistuvat entistä enemmän. Nyt luku on ennakkokor- äh, aivan ähm, ennätyskorkealla. Nyt lukuja ei ole mukana, mutta myös vanhempien ihmisten osallistumisaste on aika lailla hämmästyttävä. Uusista työmarkkinoille tulijoista huolimattakin työttömyys on vähentynyt. Eli tämä on ollut aika lailla menestyksekäs kokemus ja antaisi ymmärtää, että myös nimellispalkoissa näkyisi parantumista. Sitä ei kuitenkaan ole vielä nähty. Mitkä sitten syyt voisivat olla, tätä me olemme kyselleet. Yksi, ja mainittiinkin, Globalisaatio voisi olla yksi selitys ja se, että tuotantokuilu euroalueella on kuilu muun maailman kanssa. Meillä ei ole mitään vakuuttavaa perustetta sille, että tämä olisi vallitseva syy. Tuotantokuilu muualla maailmassa äh, äh, kutistuu aivan yhtä lailla kuin täälläkin. Eli kyllä muuallakin pitäisi vastaavia paineita näkyä. On eräs toinenkin syy, pitkän, hyvin matalan inflaatiojakson jälkeen, deflaatiopaineitakin on ollut, voi olla, että palkkakehityksessäkin jotakin nähtäisiin. Eli on ikään kuin otettu huomioon nämä matalan inflaation näkymät, on ennakoitu jo tulevaa tätä kautta. Hyvin vaikeissa työmarkkinaolosuhteissa työehtoon neuvotteluissa esimerkiksi strategiana on ollut se, että pyritään työpaikka turvallisuuteen, ei niinkään palkkojen kasvuun. Tämä on toinen perustelu tai syy. Pitää pitää mielessä, että tuottavuus pysyy kuitenkin matalalla ja tämä on kolmas rakenteellinen syy. Kaiken kaikkiaan, kun ajatellaan näitä kahta ensimmäistä syytä, niin Pidämme tätä vakavana toki, mutta kuitenkin tilapäisenä rahapoliittisella tuella ja kun otamme huomioon myös äh, tämän tilanteen jatkuvuuden, totesin jo, että äh, kasvu, vauhti jatkuu ja vauhti todellakin äh, myös työmarkkinoilla näyttäisi jatkuvan. Eli tämä heijastuu myös siihen, miten palkkaneuvotteluja käydään ja on pidetty parempana äh, työpaikan turvallisuutta. Tämä todennäköisesti on tilapäinen, mutta se jää nähtäväksi. Kun arvioimme, onko pohjainflaatio äh, lisääntymässä, osoittaako se luottamusta herättäviä merkkejä, eli eteneekö inflaatio kohti tavoitetta, ja näin on käymässä. Kiitos, Bent Luke. Guten Tag, Herr Draghi. Ich werde auf Deutsch sprechen. Hyvää päivää, herra Draghi. Minä puhunkin nyt sitten Saksaa. Ihan äh, lyhykäinen kommentti teidän vastaukseni. No, oliko teillä jo kuulokkeet? Lyhyinen kommentti teidän aikaisempaan vastauksenne. Te sanoitte, että EKP on luonut 4 äh, miljoonaa työpaikkaa. Mistä me tiedämme, että EKP nämä 4 miljoonaa työpaikkaa on luonut? koska tässä ovatko nämä myös euroalueen ulkopuolella ja eiköhän euroalueen ulkopuolella ollut vahvempi kasvu osittain kuin euroalueen sisällä, joten haluaisin tähän paremman perustelun. No, mutta ei kuitenkaan tähän vastausta, vaan seuraavaan kysymykseen. EKP on PSPPn yhteydessä noin 1,6 miljardia euroa investoinut valtion lainoihin eli euroalueen valtioissa. Onko totta, kun sanon, että EKP on suuri ja pysyvä lainanantaja euroalueen valtioille? Sorry, uh, the translation was such I didn't understand your second question. En ymmärtänyt ikään kyllä toista kysymystäni. Niin... Kysymykseni oli, olenko oikeassa, kun sanoin, että EKP on suuri ja jatkuva pysyvä lainat, lainottaja euroalueen hallituksille? The answer to, uh, if you... Vastaus tähän toiseen kysymykseen on ei, koska kaiken kaikkiaan EKP on nostanut noin, en nyt muista prosenttiosuutta, mutta 20-10-15 prosenttia kokonaiskannasta, joten ei tämä ole suurin omistaja. Toiseksi EKP on ostanut nämä jälkimarkkinoilta, joten muilta ihmisiltä siis, ei valtiolta. Ne, he ovat jo ostaneet nämä hallituksen joukkolainat, jotka olivat ne liikkeelle laskeneet. Sitten ensimmäiseen kysymykseen. Anteeksi. Second question, please. Toinen kysymys vielä. En halua vastausta tähän ensimmäiseen. Niin, niin, mutta sitten niin. Ei, haluaisin kysyä kolmannen kysymyksen. Ja teen sen jälleen saksaksi, jos sä sallitte. Minulle eh, eh, ero primääri- ja sekundäärimarkkinoiden välillä on tuttu, mutta se tosiasia, että EKP eh, antaa näitä näitä lainoja, valtionlaitoja, lainoja on irrelevantteja, koska kuitenkin EKP on euroalueen valtioiden lainottaja. Nyt kysymykseni liittyy siihen, että yksittäisissä eurovaltioissa EKP aina 250 prosenttiin näistä valtionlainoista ovat EKPn ostamia Eli tämä uusi velkaantuminen on huomattavasti vähempää kuin mitä EKP on ostanut näitä valtion lainoja. Millä tavalla tämä EKPn nämä ostot voidaan huomioida tässä kielossa, mikä liittyy monetaariseen tämä rahalainen kieltoon. Yksinkertaista emme ole ollenkaan rikkoneet tätä periaatetta vastaan. Me vain toteutamme mandaattiamme ja me haluamme inflaation lähelle tavoitetta. Se on mandaattimme tässä. Tätä perussopimusta pyytämme. Me pidämme kiinni vain laista EU-oikeudesta. Tämä on vastaus toiseen kysymykseen. Jos haluatte, voin vastata myös ensimmäiseen kysymykseen. Se kuului, kuinka me tiedämme. No miten te ette tiedä? Me tiedämme tämän, koska johtuen rahoitusoloista, jotka rahapolitiikkamme on luonut, että elpyminen yleensä oli mahdollista. Tämä on ollut se kaikkein tärkein politiikka jo vuosien ajan, kun mitään politiikkaa, muuta politiikkaa toimintatapaa ei ollut, joten aina voidaan väittää, että se on totta, mutta meillä on paljonkin todisteita rahapoliittisesta tuesta. Se on ollut avainroolissa, kun on saatu aikaan elpymistä, jonka näemme tänä päivänä. Kiitos. You have 10 seconds yes. and no... Kymmenen sekuntia vain. Uh, uh, niin vielä englanniksi. Minä kysyn teiltä, rikoitteko te mandaattianne? Tai miten te voitte selittää sen, että se ei ole mandaatin rikkomus, jos te ostatte 250 prosenttia tiettyjen euroalueen valtioiden uusista lainoista? I responded. Minä vastasin tähän. Me emme ole rikonut mitään toimivaltuutusta vastaan. Me olemme pitäneet juuri to- noudattaneet me Emme ole rikonneet rahapuutta rahoitusta vastaan. Me pidimme kiinni näistä rajoista, jotka asetimme itsellämme alun, alun, alun perinkin tässä ohjelmassa. Siinä. Olkaa hyvä. Kiitos. Luke varmasti tietää, että EKPn ja eurojärjestelmän välillä on ero. Ramon Tremous, olkaa hyvä. Match. Kiitos. Tervetuloa pääjohtaja Draghi parlamentin vieraksi. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin tammikuussa ensi vuonna EKP ryhtyy vähentämään joukkolainen ostojaan ja pikkuhiljaa ohjelma päätetään. Tällä voi olla vaikutuksia riskipreemioihin velkantuneissa pienemmissä euroalueen maissa. Mitkä uudistukset olisivat prioriteettina niissä maissa, joissa alijäämä on vielä suurempi kuin tämä 3 prosenttia BKTstä. Ovatko nämä maat valmiita esimerkiksi uuteen taantumaan? Ja sitten toinen kysymys, joka liittyy edisiin. Me keskustelemme talletussuojajärjestelmistä Euroopassa. Te olette aina tätä tukeneet, mutta haluaisin kysyä teiltä, minkälaisena te näette edisin? Miten saamme varmistetuksi sen, että järjestelmä todella toimii? Miten voimme vakuuttaa sijoittajat siitä, että EDIS toimii hyvin. Italian pankkien pelastuksissa on ollut epäjohdonmukaisuutta. Thank you. Thank you. No, let me answer the second question first. Kiitos. Vastaan toisen kysymykseen ensin. Nämä pitkät keskustelut, mitä meillä on ollut Ediksestä, on oikeastaan vakuuttanut kaikki siitä, että tämä on pitkä matka. Eikä tätä järjestelmää voida ottaa käyttöön välittömästi, koska on tietyt olosuhteet, jotka on varmistettava. Riskin jakaminen ja vähentäminen ovat asioita, joiden tulisi kulkea käsi kädessä. Osa riskin äh, vähentämisestä, pienentämisestä liittyy myös harmonisointiin tiettyjen ilmiöiden harmonisointiin, ilmiöiden, jotka ovat kriittisiä pankkiunionille esimerkiksi luotottajien hierarkia. Jos mailla on erilaiset hierarkiat, niin on aika selvää, että unioni ei ole täydellinen. Ja toinen harmonisointi, mikä on välttämätöntä, on luonnollisesti kriisinratkaisujärjestelmä, mutta toiset osat äh, riskin äh, pienentämisestä, niistä on keskusteltava aikaisemmin. Ja tämä on tällainen matka tavallaan. Ja esimerkiksi komissiossa on todettu, että tämä on asia, jossa on mentävä askel askeleelta eteenpäin. Meidän ei tule menettää näkyvistä lopullista äh, tavoitetta ja jotta voimme olla varmoja siitä, että me siirrymme oikeaan suuntaan emmekä välttele sitä, niin edistyksen kohti tätä tavoitetta pitäisi olla selkeästi määritelty, selkeästi mitattavissa, yhtäläisen selvästi. Toinen kysymys, ovatko maat valmiita tähän, että, että tätä elvytys- tai tukipolitiikkaa vähennetään? Ensinnäkin tämä uudelleen kaliberointi, josta me päätimme viime viikolla. Kun me ilmoitimme sen, niin sen vaikutus rahoitusmarkkinoille oli nolla, koska se oli tarkkaan mitoitettu niiden parannusten ja kaliberointien perusteelle, jota taloudessa on tapahtunut. Ja kuukausittaiset virtaukset laskivat tai muuttuivat 30 60, joka on aika suuri vähennys kuukausittaisiin ostoihin. Joten tämä tällainen tukipolitiikan vähentäminen voisi olla tällainen virike myös. Ja tämä tulee tapahtumaan, tätä tämä tulee tapahtumaan ympäristössä, johon me emme odota suuria muutoksia. Mutta tämän sanottua niin täytyy muistaa, että meidän mandattimme on hintavakaus eikä valtion tuki. Ja sitten tämä asia, josta olen ihan samaa mieltä kanssanne, saa minut sanomaan, että nyt on aika, ei, kuten sanoin alkupuheenvuorossani, huolehtia näistä rakenneuudistuksista, mutta on myös aika parantaa budjettitilannetta, eikä vain odottaa, että tämä parannus tulee kasvusta ja matalista koroista. Ja pääsyy on nimenomaan se, mihin viittasitte, nimittäin maiden täytyy saada tilaa politiikan manövereille, eh, ottaen huomioon, että mahdollisesti tulevaisuudessa tulee uusi lama. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitos. Dimitris Papadimoulis, olkaa hyvä. Eh, κύριε Ντράγκη, θα σας μιλήσω στα ελληνικά. Puhun kreikkaa. Täällä ollaan. Jälleen tervetuloa valiokuntaan. Muutama kysymys. Ensimmäinen liittyy omaan maahani Kreikkaan. EKP on nyt osa toimielimiä, jotka ovat näitä lainoittajia. Ja nyt komissio ja Euroopan vakausmekanismi ennakoivat myönteisellä tavalla äh, Kreikan talouden kehitystä ja pankkijärjestelmää. Mikä teidän näkemyksenne tästä on EKP näkökulmasta? Miten Kreikan talous pärjää? Miten näette meidän vievän loppuun tämän kolmannen lainajakson onnistumista ja miten, mikä tilanne on pankkisektorilla. Sitten toinen kysymys liittyy veronkiertoskandaaliin, paratiisipapereihin. Viime viikolla parlamentissa puhuttiin veronkierron vampyyristä ja sanottiin, että pitää ryhtyä toimiin, jotta voidaan paremmin vaihtaa tietoja, harmonisoida verojärjestelmiä, saada aikaan suurempaa avoimuutta verotuksessa, koska tavalliset veronmaksajat ja tietenkin e-, Euroopan talous kärsii tällaisista törkeästä veronkierrosta, jota yltiörikkaat harjoittavat. Mikä teidän näkemyksenne on tästä? Mitä EKP on mieltä veronkierrosta ja miten me voimme jotakin tehdä ilmiön lyömiseksi. Ja sitten on vielä yksi kysymys. Tämä koskee raporttia, joka julkaistiin pari päivää sitten. Euroopan valvoja, valvontaneuvostosta. Se tuli siinä, sanottiin, että tarkasteltiin, miten muistiota oli, muistiota oli täytäntöönpantu Kreikassa, oli todettu moniakin virheitä ja edelleen tämä koski koko budjettivajetta johtuen siitä, mitä raportti oli laadittu. Todettiin, että tässä ei pystytty arvioimaan EKPn roolia Kreikan ohjelmissa, koska se ei antanut pyydettyä tietoa. Voisitteko antaa nyt hiukan tietoa tästä, miten vastaisitte tällaiseen arvosteluun, että ette ole välittäneet tarvittavaa informaatiota kyseiselle instituutiolle? Kiitos. Thank you. Thank you. Let me first... Kiitos. Ensimmäinen kysymys liittyy Kreikan talouden elpymiseen, kohentumiseen. Ja yleistilannehan on huomattavasti parantunut reaalisesti PKTn kannalta ja työllisyyden kannalta. Monien toimien täytäntöönpano, jotka tässä kolmannessa katsauksessa esiteltiin, nyt kantaa hedelmää. Parantuminen heijastuu myös sekä Kreikan lainamarkkinoille, jossa on nähty spreadien laskua ja markkinat ovat reagoineet myös myönteisesti swap-tasoon. Tarkoitus on luoda sellainen tuottokäyrä ja likviditeetti on otettu markkinoilla myönteisesti vastaan, kun on kyse valtionlainoista. No sitten Kreikan pankit, niiden tilanne. Sanon heti, että tällä hetkellä 17,1 prosenttia on nyt ydinpääoman osuus, mutta rahoituspuolella pankkien on kyllä rahoitustilanteensa saatava vakiintumaan kun katsotaan talletustilannetta, niin sehän on vakiintunut, mutta ei kuitenkaan elpynyt aivan kriisiä alustavalle kriisiä edeltäneelle tasolle. No sitten toinen kysymyksenne. Verotushan ei kuulu meidän mandaattimme EKPssä, mutta EKP siitä huolimatta kannattaa sellaisia toimia, joilla voidaan välttää veronkiertoa, ehkäistä sitä. Lainsäätäjän ja komission ehdotukset luonnollisesti kiinnostavat meitä. Olemme aina tukeneet komissiota ja lainsäätäjän ehdotuksia tällä alalla. No sitten viimeinen kysymyksenne. Mainitsitte EC Aan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen. Oikeastaan yksi yleiskommentti, tähän voidaan vielä palatakin. Mandaattihan on rajattu sillä tavalla, että perehdytään operationaaliseen tehokkuuteen EKPn hallinnossa, toiminnassa kun tilintarkastustuomioistuin esittää kysymyksiä, jotka ovat tämän mandaatin ulkopuolella, niin EKP ei voi vastata. Erityisesti kun kyse on EKPn panoksesta euroryhmässä, komissiossa ja ja muissa elimissä. Kertomus esittää tämän väitteen. Te mainitsitte sen ja virheitä olisi tapahtunut. Olemme aina käyttäneet käytettävissä olevia makrotalouden tietoja silloin, kun näitä toimia on toteutettu. Luonnollisesti EKP on valmis tekemään yhteistyötä jatkossakin ECAn kanssa. Varmaankin tässä oli se, mitä halusin tähän kysymykseen vastata. Kiitos. Thank you. Philip Lambert. Philip Lamberts. Draghi, uh, first on wait. Tervetuloa, herra Draghi. Ensin tästä dynamiikasta, kun katson työllisyysastetta uh, ja uh, miten yhteiskunnan työkapasiteettia käytetään 68 Saksassa, 53 Italiassa, Joten äh, tällainen valtava työttömyys, kun on, niin en ole lainkaan äh, hämmästynyt äh, siitä, että, että tämä ei toimi, koska voit, tehän voisitte sanoa, että tässä on kysymys tarjonnasta ja kysynnästä, mutta ihmiset haluavat työpaikkoja, se on ihan selvä. Mutta jonossa on uusia ottajia, jos ei kelpaa. Te puhuitte siitä, että parannetaan kotitalouksien vaurautta. Mitä te voitte kertoa tämän vaurauden äh, kehityksestä? Koskeeko se kaikkea vai onko niitä, joilla se laskee? Ja miten hyvin tai huonosti tämä jakautuu? Onko se verrattavissa USAhan, jossa viimeisen kymmenen vuoden aikana 90, 99 prosenttia varallisuudesta tai kasvusta äh, on mennyt yhdelle prosentille väestöstä? Tärkein kysymykseni on kuitenkin, te keskuspankkiirina, teillä on hyvä tavallaan asema ajatellen globaalia pankkijärjestelmää. Mitkä ovat nämä heikkoudet tässä järjestelmästä sekä euroalueen sisällä että ulkopuolella? Ja jos ajatellaan vaikutusta euroalueen maihin, mikä pitää tehdä hereillä öisin ajatellen euroaluetta ja sen rahoitusvakautta? Kyseessä voi olla sisäiset tai ulkoiset tekijät. Uh, Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen, olen todella samaa mieltä itse asiassa, kun vastasin syistä, miksi nimellispalkat hitaammin ovat reagoineet uh, tuotantovajeen vähenemiseen ja parantumiseen työmarkkinoilla, niin en maininnut tätä syytä. Tämä on vielä yksi lisäsyy, nimittäin jos me mittaamme työttömyyttä, joka perustuu U6, minkä että kun mitataan myös työllisyyden laatu tällä hetkellä, niin silloin löytyy uusi selitys siksi, miksi nimellispalkat eivät reagoiva, reagoi. Jälleen rahapoliittinen tuki, jos se jatkuu, niin tämäkin tekijä todennäköisesti vähentää merkitystään, miten se vaikuttaa nimellispalkkojen kehitykseen. Jälleen meillä on syytä tavallaan olla luottavaisia sen suhteen, että jossakin vaiheessa nimellispalkat kyllä alkavat nousta. Olisi vastaus aivan eri, jos sanoisimmekin, että tämä on suur, pitkälti syytä digitaalisuudesta ja globaalisoitusta, koska tähän EKP ei voi mitenkään vaikuttaa, eikä muutkaan keskuspankit. Ja meissä tämä ei ole pääsyy. Pääsyyt ovat teidän esimerkkinä kaltaisia tai muita, joita minä itse aikaisemmin otin esille. Joten tässä pointtina on vain pystyä jatkossakin säätämään rahapoliittista tukea sellaisella tavalla, että vaalimme tätä asteittaista tilanteen paranemista työmarkkinoilla kunnes päästään siihen pisteeseen, että nimellispalkat alkavat nousta ja reagoida sitten vaurauden jakoon, hyvinvoinnin jakoon. Et, te, te sanotte, että varmaan sanoisikaan, mutta jotta tulee selväksi, koska jotkut väittävät, että rahapolitiikka on pahentanut, pahentanut epätasa-arvoa varallisuudessa. Se ei ole totta. Selvästikin, jos ostaa omaisuuseriä ja omaisuuden hinnat nousevat, silloin omaisuuserien haltijat ovat pääasiassa vaurata henkilöitä, joten lyhyellä aikavälillä tämä hikentää äh, omaisuuden jakoa, mutta ajan kanssa, kun paranee myös työmarkkinat, ja tässä voimme tarttua tähän vakavimpaan syyhyn, työttömyyteen, joka vaikuttaa varallisuus epäsuhtaan, kun luodaan työpaikkoja, parannetaan työmarkkinoita. Tämä kaikki parantaa varallisuustilannetta ja myös tulo tasa-arvoa. Kaikki tutkimuksetkin muuten osoittavat, että lyhyen aikavälin vaikutukset ehkä ovat epätasa-arvoa vastaisia tai aiheuttavat suurempaa epätasa-arvoisuutta, mutta pidemmällä aikavälillä kyllä nämä tasoittuvat varmasti ja parantumista syntyy varallisuudessa. Tähän vielä lisätään, voidaan lisätä vaikutukset, joita rahapolitiikallamme oli asuntojen hintoihin. Tämä on myös parantanut varallisuustasa-arvoa ja on vähentänyt tätä epätasa-arvoa, mitä tulee kotitalouksiin, erityisesti kun mitä tulee nuoriin asunnon omistajiin, koska he tyypillisesti lainaavat enemmän ostaakseen talonsa tai asuntonsa. sitten tulojakojärjestelmä, onko se yhtä huono kuin USA? No. Uh, the... Vastaus tietenkin on ei. Eurooppalainen vauraus ja tulonjako Manner-Euroopassa on paremmassa jamassa ja meillähän on peräs erilainen sosiaalinen maalle ja sehän tässä on suojellut parantunut tuleeko huolimatta siitä, että lisääntyvä dramaattinen työttömyys kriisin aikoina vakavasti tietenkin vahingoitti sekä tulo että varallisuuden jakoa. Sitten vielä lopuksi rahoitus mm, markkinariskeistä. Ensinnäkin me huolella seuraamme rahoitusvakauteen liittyviä riskejä esimerkiksi kun pitkään on ollut korot alhaalla, valtavasti likviditeettiä, on riski siitä, että aliarvioidaan riskipreemioita ja kun otetaan huomioon se, että likviditeettiä on aina olemassa ja etsitään tuottoa. Nämä kaikki asiat otamme hyvin vakavissamme ja jatkossakin seuraamme rahoitusvakauden tilaa euroalueella. Näemmekö kuplia syntyvän? Emme toistaiseksi. Olemme nähneet tällaisia näemme paikallisia tilanteita, missä arvottaminen on viety vähän liian pitkälle, erityisesti vaikkei pelkästään kaupallisella mm, kiinteistömarkkinoilla. Jossakin kaupungissa asuntojen hinnat nousevat nopeasti, mutta arvotus ei ole väärä, jos verrataan tilanteeseen jonkin aikaa sitten, kun hinnat olivat aivan suhteettoman alhaalla syyttä, joten ei olla kaukana historiallisista keskiarvoista. Joka tapauksessa tilanne joissakin suurissa kaupungeissa tietyissä maissa voi olla tällainen. Vastaus tähän on siis, jos on rahoitusvakausriskejä ollut tähän, niin ne ovat paikallisia, ne eivät ole systeemisiä, ne rajoittuvat tiettyihin tilanteisiin. Vastaus tässä löytyy siitä, että viranomaiset monissa maissa ovat päättäneet jo ryhtyäkin toimiin, mitä tulee tällaisen makrovakauden valvontatoimenpiteisiin, joten vastaus ei ainakaan ole siinä, että muutettaisiin rahapolitiikkaa, koska se ei reagoisi paikallisiin rahoitusriskeihin, josta puhuin. Kiitos. Kiitos Marko Valli. Kiitos puheenjohtaja. Pääjohtaja Draghi, minulla olisi kaksi kysymystä teille. Ensimmäinen liittyy kannanottoon, joka saatiin EKPstä jokunen päivä sitten, ja kriisiratkaisuun ja ähm, moratorioon. Kyse on siitä, että viideksi päiväksi kaikki rahoitustoimet keskeytettäisiin ja EKP tässä kannanotossaan ehdottaa, että myös viideksi päiväksi jäädytettäisiin käyttelytilit. Nämä ovat kansalaisten tilejä ja kyse on kansalaisten säästöistä Eli haluaisin tietää, millä oikeudella tehdään päätös kansalaisten tilien jäädyttämisestä viideksi päiväksi. Kyse on käyttelytiloista ja tileistä ja poliittisesti tämä päätös on aika lailla erikoinen. Haluaisin ymmärtää, miten tätä päätöstä perustellaan. Ja sitten kysymys järjestelemättömistä luotoista, lainoista. Meillä on kansainvälisiä instituutioita, Mario Draghia, Lagarde ja muut henkilöt käsittelevät näitä alentuneita omaisuuseriä ja tavallaan manipuloivat markkinoita. Jos insentivoidaan tätä tilannetta, niin esimerkiksi Italian pankeissa syntyy ongelmia. Ja tässä mennään hieman keinottelun suuntaan, lähdetään pelailemaan tällä tilanteella. Ja pankit joutuvat sitten arvioimaan, miten suhtautua näihin järjestelemättömiin luottoihin. On hyvin vaikea varmistaa sitten riittävä vakavaraisuus. Onko painetta kansainvälisesti esimerkiksi niin, että nämä epälikvidit omaisuuserät hoidettaisiin? Onko tässä äh, huomattavampi äh, järjestelmäriskin vaara, kun ajatellaan tätä toista ja kolmatta tasoa? Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne myös tästä. I'm sure aware. Kiitos, varmasti tiedätte, että meillähän on työn jakko. Kyse on nyt rahapolitiikasta ja sen, siitä käytävästä keskustelusta. To some extent I can... Uh, no, olen osittain uh, kykenen puhumaan tietystä asioista vain yleisellä tasolla ja ymmärtän, että jos en käsittele kaikkea, se johtuu siitä, että en tiedä niitä, koska minä olen keskittynyt äh, rahapolitiikkaan ja sen valvintaan. Mutta EKP ja tämä moratorium, se on, äh, päätös oli positiivinen, ajatellen näitä ääritilanteita. Sitä en halua tilanteen, jossa on tarpeeksi joustavuutta niin, että voidaan hoitaa kriisi. Joten moratorio varmistaisi sen, että on sopiva aika valvistella äh, uskottavaa ratkaisua ja samalla äh, vältettäisiin rahoituslaitosten likviditeetin heikkenemistä. Kokemukset ovat osoittaneet, että olemassa olevat moratoriosäännöt, joissain maissa nimittäin on tällaiset, eivät osoita sitä, että moratorio nopeuttaisi tätä, koska tämä on se, minkä takia tätä on kritisoitu. Jos meillä on moratorio, niin tämä nopeuttaa vain pankkikriisiä, koska ihmiset juoksevat pakoon pankkia vieläpä nopeammin kuin ilman moratoria, Mutta se itse asiassa helpottaa viranomaisten toimintaa. Tässä puhutaan kuitenkin erityistoimivaltuuksista erityisaikoina. Lisäisin, että meidän täytyy arvioida tätä asiaa vielä. On ollut muitakin ehdotuksia. Esimerkiksi se, että julkaistaisiin selkeästi määritelty ja harmonisoitu etukäteen tunnettu luotottajien hierarkia tällaisena vaihtoehtona moratoriolle. Joten meidän täytyy löytää keino, joka tekee kriisin ratkaisusta ähm, helpomman kuin nyt. Ja yksi niistä keinoista on moratorio, mutta en rajaisi tätä pelkästään tähän. Ja mitä tulee tähän kriisihierarkiaan, se on kuitenkin erittäin tärkeää huolimatta moratoriostakin. Koko ajatus siitä, että me ajattelemme pankkiunionia, jossa on erilaisia hierarkioita, jotka ovat tuntemattomia tai vaihtelevia, ei se ole pankkiunioni. Se on jotain muuta. Joten jos on yksi alue, jossa vaatisin hallitukselta toimia, niin tämä on se. Sitten tämä toinen ovat nämä tason kaksi ja kolme portfoliot. Olemme samaa mieltä, nämä tason kaksi ja kolme portfoliot erityisesti ovat ehkäpä herkempiä yliarvottamiselle ja vaativat jatkuvaa valvojan seurantaa. valvonta perustuu olemassa olevalle työohjelmalle ja siinä jatkossakin keskitytään arviointipuitteistoisiin ja vakauden valvomiseen, koska pankkien täytyy toimia sääntöjen mukaan ja niillä täytyy olla tietynlaiset mallit ja prosessit olemassa. Kaikkein suurin huolenaihe on, ovat nämä monimutkaiset tuotteet, luotot ja se, miten näitä prosesseja valvotaan, ja tämä ei rajaudu ainoastaan taloudelliseen raportointiin. Ja sen lisäksi täytyy myös tehdä syvälle meneviä analyysejä tästä klassisesta politiikasta. Eli nämä eivät nyt ole olleet kuitenkaan prioriteetteja vuonna 2016 ja 2017, mutta EKP-pankin valvonnassa valvotaan nimenomaan kolmostason omaisuuseriä. Ja nämä omaisuuserät ovat materiaalia tietyille pankeille ja me annamme sen vuoksi erityistä huomiota sekä offsite että onsite valvonnassa. Thank you. Kiitos. Mehän keskustelemme tästä aiheesta aivan omassa keskustelussaan. Kenties tämä tulisi nähdä myös prioriteettina, aivan niin kuin edellisistä kommenteista kuulimme. Tämä kuulemamme on siis tervetullutta. Edustaja Vallille sanoisin, että tämä moratoriokysymys on lainsäädäntöehdotus. Aihe on siis täysin meidän vallassamme. Me yhdessä neuvoston kanssa voimme sitten ottaa tämän huomioon ja voimme varmistaa sen, että pohdimme asiaa riittävästi ja tunnistamme eh, tiettyjä tärkeitä kriittisen tärkeitä seikkoja. Minä itse olen varsin skeptinen ehdotuksen suhteen, mutta tämä on varsin monimutkainen prosessi. Täytyy varmistaa se, että kaikki osa-alueet tulevat tutkituiksi. Edustaja Anneman, olkaa hyvä. President Draghi, Niin me olemme Meillä on tänään puhumme vielä APP-ohjelmasta ja sen muutoksista ja arvioimme sitä. Minä olen itse äh, Euroopan unionin kriitikko, samoin kuin ryhmämmekin. Me emme usko, että tällaisessa suuressa äh, yksikössä kaikki toimii paremmin, ja tämä koskee luonnollisesti Euroopan unionia ja meidän filosofiaamme ja myös euroa, joka tässä muodossa meidän mielestämme ei ole kestävä. Mutta te olette arvioineet tilanteen toisella tavalla ja te olette te oikeastaan tavallaan estäneet tämän epätasaan tilanteen. Me olemme nyt 16 miljardia päässeet eteenpäin, mikä tehtiin esimerkiksi matalilla koroilla ja teidän tulisi puhua hitaammin, jotta tulkaus pysyy mukana. Niin, te arvioitte tilanteen eri tavalla, kuten sanoin. Niitä oli mm, matalat korot ja ostopolitiikkaa, jolla tätä eurokonseptin epävakautta piiloteltiin ja me olemme nyt päässeet 16 miljardia eteenpäin ja te ette voineet jatkaa tätä enempää, koska se oli mahdotonta jatkaa tällä tavalla. Ja te ette voineet äh, sitä myöskään äh, tavallaan jättää taaksenne täysin, koska se, mitä te olette saaneet aikaan, on hyvin haurasta ja tässä on mukana vielä suuria riskejä. Ja akateemisesti tästä keskustellaan tällä hetkellä hyvin paljon, nimittäin Alankomaissa ja Flanderissa. Professori Koken Amsterdamin yliopistosta, joka on dosentti yritys vakaudessa. Hän sanoi, että tämä järjestelmä on hauras, enemmän nämä riskejä on nyt kuin 2008 ja meillä ei ole oikeastaan minkäännäköisiä välineitä enää, jolla reagoida tähän. Ja Groningen pääekonomisti joka oli aikaisemmin keskuspankissa töissä, sanoi, että tässä tehdään tällaista strutsipolitiikkaa, koska tämä politiikka, mitä nyt jatketaan, on tarkoitettu vain kriisejä varten ja heti kun on vähänkin inflaatiota tai pieni lama, niin joudutaan tarttumaan välineisiin, joita ei ole olemassa. Joten nyt kysyisinkin, että näettekö, että olisi vielä olemassa välineitä, joilla voitaisiin reagoida silloin, kun kävis, kävi, käy uudelleen ilmi, että tämä järjestelmä ei toimi, taikka tulee uusi lama? Um, Ensinnäkin, miten arvioimme ohjelmaamme. Ohjelmassa on, on, on joustovaraa, jotta sitä voidaan sopeuttaa, korjata, sopeuttaa muuttuviin olosuhteisiin. Toiseksi niin kuin aikaisemmin sanoin, emme tällä hetkellä ole identifioineet, vaikkakin huolella seuraamme rahoitusvakausriskejä. Emme ole identifioineet tällä hetkellä mitään järjestelmällisiä, järjestelmään liittyviä rahoitusriskejä, jotka perustelisivat sen, että pitäisi muuttaa rahapoliittista mm, toimintaa. On todettu, että mahdollisia paikallisia riskejä kyllä on, mutta ne on hoidettu makrovakauden valvontavälineiden avulla. Mutta nyt kuitenkin, jos te osoitatte, näytätte siihen ongelmaan, että, joka meillä kollektiivisesti on, nimittäin, että puuttuu tällaista poliittista tilaa, jos yhtäkkiä kielteisiä kehityksiä syntyisi. Niin tässä kyllä olen teidän kanssanne samaa mieltä. Mutta tässä huomioni kiinnittyisi ennen kaikkea finanssipolitiikkaan ja politiikkoihin, eikä pidä unohtaa kriisikokemuksia. Ne osoittivat, että maat, joilla ei ollut mitään finanssipoliittista liikkumavaraa finanssipolitiikassa, eivät pystyneet reagoimaan millään tavalla tähän kriisiin niiden velkataso, budjettivaje oli jo niin dramaattinen, että mikä tahansa elvyttäminen olisi markkinoilla kyseenalaistettu ja budjetin mm, uskottavuus oli kyse, olisi kyseenalaistettu. Sillä olisi ollut vakavia vaikutuksia rahoitusvakaudelle kyseisissä maissa. Ja jälleen toinen tähän liittyvä kysymys. Valtion joukkolainojen määrät, jotka, jotka pankkijärjestelmät omistavat siis joka kerta, kun maan uskottavuus tulee kysymykseen tai kyseenalaistetuksi, niin silloin pankkijärjestelmä on myös tämä sisäinen oma heikkoutensa ja näin ollen tämä vähentää luotonantoa ja näin taantuma syveli, niin kuin, niin kuin näimme. Siis pitäisi saada enemmän tilaa sekä finanssipoliittisesti, mutta ennen kaikkea myös rakenteellisella puolella. Se on olennaisen tärkeää. Ja sitten parempaa aikaa ei olekaan kuin nyt, kun asiat sujuvat taloudellisesti paremmin. Juuri nyt tähän pitäisi ryhtyä. Tämä on vastaus, jonka antaisin teidän kysymykseenne. Kiitos. Thank you. Georg... Kiitos. Georgios Kirtsos, olkaa hyvä. Thank you, uh, Pääjohtaja Draghi, herra stournaras Kreikan keskuspankin johtaja, on vakavan poliittisen paineen alla. Hallitusmyönteiset sanomalehdet ovat todenneet, että on tiettyjä sidoksia, taloussidoksia hänellä ja myös hänen vaimollaan – ja tuomioistumit käsittelevät nyt sitten herjaussyytteitä. Minun mielestäni vaikutusvaltaiset hallituksen jäsenet ovat myös olleet tässä mukana. Pankin johtaja on syytetty siitä, että hän on vuotanut tilintarkastajien kertomuksen tiedotusvälineille ja korruption vastainen syyttäjä käsittelee jo tätä tapausta. Stunas kiistää tiukasti väärinkäytökset. Kun otamme tämän huomioon, niin katsotteko edelleenkin, että herra Stunas on luotettava keskuspankkiiri ja myös teidän yhteistyökumppaninne? Haluaisitteko kommenteida sitä metodologiaa, jota on käytetty keskuspankkiiriä vastaan Kreikassa? Thank you. I... Kiitos. Ei minulla ole mitään erityisiä kommentteja tehtäväksi tästä asiasta mutta hän on kuitenkin EKPn neuvoston luotettu henkilö ja hän on työskennellyt kovasti Kreikan hyvinvoinnin eteen. Kiitos. Want, Jos haluatte, niin lisää aikaa voitte käyttää toiseen aiheeseen. Um, well... Puheenjohtaja, pääjohtaja, pääjohtaja Draghi, olette kovin optimistinen Kreikan pankkisektorin tilanteesta – Tämä on kuitenkin Kreikassa tällä hetkellä suuri pulmakysymys. Voivatko systeemiset pankit onnistuneesti hoitaa järjestelemättömien luottojen ongelman? Niiden kokonaismäärä toki laskee, kokonaisarvo laskee. Katsotteko, että tämä kriisi onnistutaan ratkaisemaan Kreikassa? Ja toistan vielä kommenttini aiemmalta kerralta, eli Pitäisikö olla jotain lisäaloitteita, jotta voidaan auttaa näissä vaikeuksissa Kreikkaa? Thank you. The... Kiitos. Kommentoin aikaisemmin pääomatilannetta pankeissa tällä hetkellä. Mutta järjestelemättömät lainat ovat se kaikkein kriittisin ongelma johon Kreikan pankkijärjestelmän täytyy puuttua ja hoitaa. Ja tämä päätös jättäytyä ulkopuolelle näistä sähköisistä huutokaupoista tämän vuoden loppuun asti ei ole hyvä merkki. Huomautus mikrofonin ulkopuolelta. Ai, he ovat muuttaneet. No se on hyvä merkki sitten. näiden järjestelemättömien lainojen järjestely äh, tai omistaminen on hankalaa, moni, se on äh, ongelmallista ja tarvittaisiin tarpeeksi takeita sosiaalista näkökulmasta hallituksen toimesta niin, että että pankkien pääoma kasvaisi tulevina kuukausina. Tämä on se ongelma. Te olette tietoinen, että me järjestämme stressitestin SREPin ähm, äh, Kreikassa aikaisemmin kuin äh, muualla. Me olemme tietoisia siitä, että järjestelemättömät lainat täytyy järjestää, hoitaa tehokkaasti, mutta rahoitustila ne ei ole vakaa, mutta me näemme, mikä tilanne on sitten, kun tämä SREP on tehty hieman aikaisemmin kuin muut, joten näemme, että pitäisikö ryhtyä johonkin, äh, niin silloin äh, se tehdään jo ennen tämän valvontakauden päättymistä. Uh, Jonas Fernandes. Edustaja Fernandes. Kiitoksia. Niin, tässä olisin kysynyt edisiksestä, mutta sillä ei ole tullut, tullut tarpeeksi selkeyttä, mikä oli EKPn kanta, joten toiseen kysymykseeni suoraan. Tiedot, joita annoitte talouden elpymisestä euroalueella nehän ovat täysin todennettavissa. On tärkeää erottaa, niin kuin te yhdessä aikaisemmassa vastauksen teitte, että EU alueella vieläkin ollaan vähän, no eikö se kannata jotain inflaatio voisi nousta johtuen energian hinnan noususta ja sitten EKPn omat ennusteet asettavat tämän lähelle kahta prosenttia aika pitkäksi aikaa, joten halusin hiukan äh, maltillistaa näitä näkemyksiä eurotaloudesta, niin kuin te alun perin teitte, tai minkälaisen ennusten annoitte. Haluaisin kuitenkin kysyä teiltä, kun ajatellaan asiaa akateemisesti ja kun määritellään hintavakautta, en halua kysyä teiltä, arvioiko neuvosto, aikooko se muuttaa tätä infotavoitetta, enkä oletan jo, miten vähän vastaisitte, mutta haluaisin kuitenkin kysyä tästä keskustelusta, jota käydään akateemisissa piireissä siitä, miten pitäisi nähdä rahapolitiikka. Tähän liittyy demografisen muutoksen, se vaikuttaa selvästi säästöihin ja kehitystalouksissa. Ja miten tähän sitä vaikuttaa rahapolitiikka on niitä, jotka ovat puolustaneet, niin kuin Blanchard hiljattain teki että inflaatiotavoitteita ei olisi, vaan määriteltäisiin hintatavoite niin, että tätä kautta rahapuoliset politiikan harjoittajat saisivat enemmän liikkumavaraa. Ja mitä tällä hetkellä määritellään inflaatio kahteen prosenttiin suurin piirtein, se on ehkä hiukan epämääräinen, epäsymmetrinen, koska jos on al, pitäisi olla alle 2 prosenttia, mutta emme tiedä, mitä se oikeastaan tarkoittaa, joten ehkä olisi hyvä, että olisi symmetrinen kriteeri suurin piirtein 2 prosenttia. Sitten pitäisikö ottaa myös mm, äh, rahapolitiikkaan mukaan arvopaperien arvo, eikä vain tavaroiden ja kultustavaroiden hinta, vaan ottaa käyttöön myös äh, esimerkiksi kiinteistöjen hinnat ja muut omaisuuserät. Ja kun määritellään BKT, No ehkä te olette muuttamassa tätä inflaatioarvoa, mutta haluaisin teidän mielipiteenne kuitenkin tästä käydystä keskustelusta. We, we have not discussed. Me emme ole keskustelleet neuvostossa mistään muutoksesta koskien hintavakauden määritelmäämme ja on hyviä syitä tälle. Yksi, ei pitäisi unohtaa sitä, että keskuspankit oikeastaan kaikkialla maailmassa tai ainakin kaikkein suurimmissa oikeudenkäyttöalueissa keskuspankit hyväksyivät tämän hintavakausmääritelmän 90-luvun lopulla. Sen jälkeen kun eh, esimerkiksi johtajan kokemukset esimerkiksi Japanissa hyvistä syistä tämä pätee edelleen tänäänkin. Nämä hyvät syyt eivät ole hävinneet minnekään. On muitakin syitä sille, miksi emme neuvostosta keskustele näistä kysymyksistä tällä hetkellä. Yksi liittyy uskottavuuteen. Jotta muutettaisiin tavoitetta, vaikka siihen, kun siinä ei pysty pääsemään, ei ole kovinkaan uskottavaa toimintaa. Jos valitsimme edellisen tavoitteen, niin sitten seuraavalla kerralla ihmiset sanotaan, että inflaatio menee paljon korkeammassa, sanotaan, että nyt että jälleen muutetaan tätä määritelmää ja sitten hyväksytäänkin korkeamman tasoisen inflaatio tai alemman tasoinen inflaatio, joten ei tämä ole kyllä mikään pätevä syy, eikä ole hyvä aika alkaa tällaisia miettiä. Sitten vielä lisäksi kun ajatellaan kaikkia odotuksia, ne suuntautuvat juuri tähän hintavakausmääritelmään. Joten jos keskustellaan mahdollisista muutoksista, niin tällä hetkellä se olisi todella epävakauttavaa molempiin suuntiin. Tällä tavalla minä en ainakaan kehottaisi, että aletaan muuttamaan hintavakauden määritelmää. Meidän pitäisi keskittää huomiomme nyt siihen, että saavutamme tavoitteen, niin kuin olemme tehneet viime vuosina niin kauan kuin pankki on ollut olemassa. Sehän on ollut osa meidän mandaattiamme. Ansander. Kiitos. Ansander. Merci, merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra pääjohtaja Draghi siitä, että osallistutte näkemysten vaihtoon. Nämä ovat aina hyvin eläväisiä ja rakentavia. EKP teidän mandaattinne aikana ja myös edeltäjänne aikana Trichén kaudella on ryhtynyt päättäviin, päättäväisiin toimiin euroalueen politiikassa. Palaisin aiheeseen, joita jo käsittelitte, mutta kenties teillä on vielä hieman täydentävää tietoakin tarjottavana. On ilmoitettu, että nyt tätä osto-ohjelmaa ruvetaan purkamaan, vähentämään EKPssä. Mitkä ovat teidän mielestänne riskit, joita aiheeseen liittyvät, vaikkakin alustavat indikaattorit osoittavat, että markkinareaktiot ovat olleet pikemminkin myönteisiä. Havaitsetteko riskejä tähän liittyen ja haluaisin vain erityisesti tietää, minkälaisena näkisitte vaikutukset Euroopan talouteen ja aivan erityisesti pankkeihin. Pankithan nimenomaan rahoittavat taloutta, reaalitaloutta. Ja toinen kysymys, herra pääjohtaja, se liittyy rahapolitiikkaan muualla, esimerkiksi Yhdysvalloissa, Japanissa ja Kiinassa. Haluaisin tietää, miten otatte huomioon heidän vaikutuksensa Euroopan talouteen? Miten otatte tämän huomioon silloin, kun teette omia päätöksiänne rahapolitiikasta. Ja jos minulla vielä on jokunen sekunti aikaa, niin haluaisin esittää kolmannenkin kysymyksen teille. Se liittyy väestön ikääntymiseen. Meidän on löydettävä näissä asioissa tasapaino. Kysyisinkin, miten löydetään sellainen korkotaso, joka vastaa reaalitalouden rahoitustarpeita ja miten voidaan ottaa huomioon esimerkiksi säästämisessä väestön ikääntyminen? Thank you. The, um, As you, as you yourself mentioned... Uh, Kiitos, niin kuin mainitsitte. Meidän päätöksemme otettiin hyvin markkinoilla vastaan. Sehän on aina paras mahdollinen tilanne. Kaiken kaikkiaan eri elementtien tarkka kalibrointi, virittäminen tässä rahapolitiikassa, esimerkiksi tämä kuukausittainen rahavirta ja päätös jatkaa investointeja maturiteettinsa erääntymiseen tuleviin joukkokirjoihin ja sitten nämä korkopäätökset. Kaikki nämä elementit muodostavat kokonaisuuden välineistön, jotka ovat johtaneet siihen, että kokonaistilanne on parantunut euroalueen taloudessa. Kysyitte, näemmekö riskejä? Tällä hetkellä yksi riski, jonka havaitsemme, on se, että tapahtuisi rahapolitiikan tahatonta tiukentumista. Sehän voisi tapahtua esimerkiksi ulkoisten olosuhteiden muutoksen kautta. Voitaisiin kuvitella vaikkapa sellainen tilanne muualla maailmassa, joka sitten johtaisi tällaiseen tapahtumaketjuun. Geopoliittiset riskit on muistettava ja voi tapahtua myös pettymyksiä muilla oikeudenkäyttöalueilla, kun poliittisia päätöksiä tehdään ja tavoitteisiin ei päästäkään. Voi olla sellaisia odotuksia, jotka on nyt rakennettu sisään mm, oletuksiin ja arvioihin. Ja sitten kun markkinoilla tapahtuukin korjausliike, niin tällaisiahan me haluamme välttää. Emme halua, että tahattomasti rahoitusolosuhteet euroalueella tiukentuvat. Tällainen mahdollisuus on pidettävä tällä hetkellä mielessä. Sitten vastaisin toiseen kysymykseen. Miten otamme huomioon sen, mitä rahapolitiikassa tapahtuu muilla oikeudenkäyttöalueilla? Me kaikki eri keskuspankeissa olemme saaneet kansallisen mandaatin, eli hintavakaus on määritelty tavoitteeksemme euroalueella, muilla oikeudenkäyttöalueilla on esimerkiksi hintavakaus, tai voi olla tällainen kahtanainen kahden osa-alueen mandaatti, mutta nämä ovat joka tapauksessa kansallisesti määriteltyjä mandaatteja. Me luonnollisesti perehdymme tietojen kautta siihen, mikä on muiden oikeudenkäyttöalueiden rahapolitiikka. Laajalla euroalueella meillä vallitsevat omat ikään kuin kotimaiset ehtomme, olosuhteemme. Me katsomme luonnollisesti tiedonsaantimielessä muuta maailmaa, mutta näin tällainen pieni avoin talous katsoo muuhun maailmaan, äh, joka vaikuttaa pienen avoimen talouden olosuhteisiin. Euroalue on riittävän suuri alue ja näin ollen katsomme sisäisiä olosuhteitamme ensisijaisesti ja sitten vasta katsomme ulkoisia suhteita ja olosuhteita. Thank you, Pedro Silva. Kiitos, Pedro Silva Pereira. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Pääjohtaja Draghi, ei ole liian epäilystäkään siitä, että rahapolitiikalla on ollut avainrooli talouden elpymisellä – ja EKPn neuvosto teki hyvin tärkeitä päätöksiä Euroopan talouden tulevaisuudesta. Ja pidin hyvänä tätä rahapoliittisten välineiden rekabilisointia ja sitä, että tuetaan taloudellista kasvua. Ja yleensä ihmiset kiinnittävät huomiota suuriin otsikkoihin, korkotaso pysyy ja pysyvät vielä äh, kauemminkin. Nämä osto-ohjelmat, niitä on äh, pidennetty ja niitä jatketaan äh, niin kauan, että inflaatio ei ole vaarana. Ja 2018 ostojen määrä tulee olemaan noin 30 miljardia euroa kuukaudessa, joten me näemme tässä merkittävän talouden elvyttämisen tason. Mutta haluaisin puhua tästä rahapolitiikan unohdetusta pilarista. Ilmoitus siitä, että EKP uudelleen investoi rahaa tämän tämän ohjelman puitteissa ja tämä on erittäin tärkeää, että Äh, Euroopan taloudelle. Haluaisin nyt miettiä tämän erityisen toimenpiteen vaikutuksista. Puheessanne että sanoitte jo, että tämä on hyväksi likviditeetille, mutta se varmistaa myös sovelian rahapolitiikan. Voimmeko odottaa, että tämä toimenpide tukee myös sitä, että saadaan tasapainoisempi jako talouden stimulanssille rahapolitiikassa koko euroalueella. Me kaikki tiedämme, että jokaisella jäsenvaltiolla on rajansa pääoma-avaimen mukaan ja omien rajoitustensa mukaan. Ja tämä koskee tiettyjen ostojen määrää maissa, kuten esimerkiksi Portugalissa. Sanoisitteko, että tämä ilmoitus siitä, että EKP uudelleen investoi nämä investoinnit, että se merkitsee joillekin jäsenvaltioille, kuten Portugalille, sitä, että ne voivat odottaa suurempaa ostotasoa tässä ohjelmassa. Thank you. Well, we are, we are certainly um, limited by the capital key. Edelleenkin tämä pääoma avain meitä rajoittaa. Se on tässä ohje nuoranamme, kun ajatellaan euroalueen maiden lähentymistä konvergenssia, niin olemme havainneet jo huomattavaa konvergenssia lähentymistä eri mittatikuilla mitattuna. Niin kuin alustuksessani totesin, esimerkiksi arvonlisän lisääntyminen on otettu huomioon eri jäsenvaltioissa euroalueella. Ja totesimme, että tämä toimi on nyt noin 90-97 vuoden tasolla historiallisen alhaalla. Eli maat, jäsenvaltiot todella lähentyvät niitä maita, joissa kasvu on ollut hitaampaa. Ja tämä vaikutus on jo siis nähtävissä. Oletamme, että näin on myös jatkossa. Tämähän on elpymisen yksi parhaista uutisista. Elpyminen ei ole enää vain keskittynyt joihinkin maihin euroalueella. Investointisuunnitelman suhteen mehän ex ante julkaisemme eh, kuukausittaiset lunastukset tässä omaisuuserien osto-ohjelmassa. Aina tulevan 12 kuukauden ajanjakson osalta. Nämä lunastukset seuraavan 12 kuukauden aikana ovat noin 11 miljardia per kuukausi. Toki voi olla huomattavia eroja kuukausittain. Olemme todelleet, että uudelleenostot tapahtuvat aina silloin, kun maturiteetti erääntyy, mutta haluamme riittävästi joustavuutta, jotta markkinaehtoihin ei tule mitään tahattomia vaikutuksia. Uudelleen ostot voivat tapahtua myös seuraavien kahden kuukauden aikana. Näissä investoinneissa kyse on siitä, että ne toteutetaan oikea-aikaisesti, niin kuin sanoin, ja ne toteutetaan samalla oikeudenkäyttöalueella kuin nämä päälunastukset. Eli toimimme siis näissä operaatioissa samalla oikeudenkäyttöalueella, koska pidämme kiinni mahdollisuuksien mukaan pääoma-avaimesta. Kiitos. Ludek Kiitos, Ludek Niedermayer. Thank you very much, Mr. Chair, and thank you, Mr. President, for... Kiitos, pääjohtaja. Kiitos, että tulitte tänne. Minä kysyn rahapolitiikasta kysymykseni. Haluaisin aloittaa sanomalla, että olitte ehkäpä liian vaatimaton, kun kuvailitte tilannetta euroalueen taloudesta. Tiedot osoittavat eivät vain parannusta verrattuna aikaisempiin vuosiin, vaan myös selkeitä muutoksia. Jos käyn lävitse näitä tietoja, niin menee, että BKT-kasvu on äh, lähtenyt kasvuun vuodesta 2013-2016 lähtien. Työttömyys on laskenut jatkuvasti. 2013 pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt. Mutta olemme onnellisia siinä, että äh, tämä inflaatio ei ole kuitenkaan kasvanut. Mutta palkat varmastikin kyllä myös äh, paranevat. Ymmärrän teidän varauksenne mutta uskon, että tässä on parannusta tulossa, koska talous näyttää selkeää kasvua. Joten ymmärrän täysin tämän, äh, että painotatte rahapolitiikan kvantitatiivista puolta ja ymmärrän, että uskotte, että täytyy sulkea tämä negatiivinen kuilu, mutta kuinka suuri todennäköisyys on sillä mahdollisuudella, että taloudellinen elpyminen lähtee vauhtiin ja että me näemme pian parannuksia tärkeillä aloilla, kuten esimerkiksi työttömyys äh, laskee ja tämä ajaa sitten taas inflaatiota ylös. Ja äh, tällaisessa tilanteessa, äh, koska tällä hetkellä nominaalisissa luvuissa vähän korkotaso on hyvin matala. Toiseksi ymmärrän, että EKPn politiikka ja sitoumus on se, että sidotaan yhteen nämä matalat äh, korkotasot kvantitatiivisen politiikan kanssa. Mutta pitäisikö nyt lähteä nostamaan korkoja ja pitää tämä kvantitatiivinen politiikka kuitenkin paikoillaan? Ja että vähennettäisiin tällä tavalla äh, mahdollisuutta äh, inflaatioon. Thank you. Kiitos. Ensinnä Olemme samaa mieltä myönteistä arviostanne koskien euroalueen elpymistä ja tästä jatkaen olemme luottavaisia sen suhteen, että tulemme näkemään muutoksia nimellispalkoissa, jotka sitten vievät pohjainflaatiota, vetävät pohjainflaatiota vakuuttavammin ylöspäin kuin tähän mennessä on tilanne ollut. Tähän mennessähän pohjainflaatio joka on liikkunut vain pikkaisen suhteessa viime, vu- viime vuoden lopulla, mutta se ei ole mitenkään vakuuttava ylöspäin suuntautuva trendi ja syy on, niin kuin mainitsittekin, nimellispalkkojen käyttäytyminen, joka on todella vähäistä ja maltillista. aikaisesti, kun tarkastellaan parannuksia, erityisesti tuotantokuilun kuromisessa. Olemme luottavaisia sen suhteen, että kyllä nimellispalkat tulevat tähän reagoimaan. Samanaikaisesti kun on tällainen kaksinainen todellisuus, erittäin äh, hyvää toimintaa työllisyydessä, BKT-kasvussa ja myös kun ajatellaan elpymisen kokoonpanoa, vahva kulutus, investoinnit, investoinnit yrityksiin, tämähän oli ennen kaikkein heikoimmissa kantemissa. Nyt se edustaakin 45 prosenttia viimeisimmistä kasvuluvuista. Joten elpymisen kokoonpano ja elpymisen moottorit, kaikki saavat meidät siihen näkemykseen, että tämän elpymisen vauhti tulee jatkumaan ja tulee jatkamaan vahvana, ellei vahvempanakin kuin aikaisemmin oli tilanne. Samanaikaisesti meidän, niin kuin sanomme, täytyy olla kärsivällisiä ja sitkeitä rahapoliittisessa kannustamisessamme ja oikealla tavalla virittää tämä stimulus ottaen huomioon talouden tilanteen parantuminen. Tässä keskustelussa keskustelussa tässä yhteydessä. Me olemme montakin kertaa puhuneet, niin kuin voitte kuvitella, juuri tästä asiasta, minkä otitte esille miten toimenpiteemme järjestetään, missä järjestyksessä me otetaan käyttöön. Laitettiin liikkeelle viime vuoden lopusta. Ja sitten olemme selventäneet tätä järjestystä, niin kuin on todettu monissakin EKP-neuvoston lausunnoissa, nimittäin korot tulevat pysymään tämänhetkisellä tasollaan pitkälle yli sen, kun on lopetettu netto-omaisuuserien osto-ohjelma. Tämä on hyvin tärkeää, koska se on tavallaan ankuroinut odotukset koskien tuleviin koronnousuihin sillä tavalla, että korkokäyrä muuten on aina ollut hyvin ankkuroitu. Ja vaikkakin vertailemme tätä tilannetta muihin talouksiin, meidän tuottokäyrämme on kontrollissa johtuen ennakoista viestinnästämme ja keski- ja pitkä aikaväli on hyvällä hyvissä kantamissa johtuen omaisuuserien osto-ohjelmassa. Tämä on ollut hyvin hallinnassa ainakin. Aina. Kiitos. Weizsäcker. Van Weizsäcker, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, President Draghi. Kiitos puheenjohtaja, pääjohtaja Draghi. Luonnollisesti olemme hyvin kiitollisia siitä, miten rahapolitiikka rahapolitiikkaa on tuettu viime vuosien aikana ja olemme päässeet tämänhetkisen tilanteeseen. Samanaikaisesti se varovaisuus, jota penäsitte tässä herkässä tilanteessa, niin että emme kiirehtisi asioita, on varmasti aivan oikein. Haluaisin kuitenkin kysyä teiltä niin sanotusta uudesta normaalista. Jos oletamme, että se mitä sanoitte pitää paikkansa, ja nyt on hieman odotuksia, jotka täytyy sitten täyttää. Työmarkkinoilla on hieman vielä äh, löysää ja pikkuhiljaa palkat äh, lähtevät nousuun. Uusi normaali on sitten sellainen tilanne, että mm, korkotaso on edelleenkin hyvin matala. Ja kun tätä verrataan kasvutahtiin, jos kasvu pysyy kutakuinkin nykyisellään, niin ei ole niinkään selvää, olemmeko me tämän kultaisen säännön oikealla vai vasemmalla. Eli tässä hyvin herkässä rahoitusvakauden kannalta herkässä tilanteessa, eikö meidän tulisi pohtia uudemman kerran esimerkiksi sitä, miten rahoitusvakaus tässä uudessa normaalissa säilytetään. Ja toiseksi, teille keskuspankkina tämä on välittömämpi tehtävä. Miten aiotte toimia ja jatkaa mm, rahapoliittisia toimia tässä uudessa normaalitilanteessa, jossa liikkumatila on hyvin rajallista rahapolitiikalla. Jos lähikuukausien aikana ei puhuta sitten äh, vasta äh, vastoinkäymisistä, niin sitten käy taas äh, niin, että välineitä ei enää ole käytettävissä. Tämä on aika lailla masentava tulevaisuuden näkymä. Miten voitte suhtautua tähän hyvin hauraaseen uuteen normaaliin? Kiitos. You, um... Kiitos. Nykyinen tilanne on sellainen, että pkt kasvu on parantunut, työllisyys, työmarkkinatilanne on parantunut – Päättyykö tämä sellaiseen tilanteeseen, että korkotaso ja reaalinen korkotaso on jatkossakin hyvin matalalla? Tilanteemme kehittyy hieman eri tavalla kuin muussa maailmassa. Korko, äh, kasvulukumme ovat aika lailla korkeammalla tasolla kuin viime vuosina. Äh, olemme olleet kasvulukujen ja tuottolukujen arvioinneissa varsin varovaisia. En lähde arvailemaan euroalueen tulevaa kehitystä, mutta jos nyt oletamme, että mitä te viittailitte, annoitte ymmärtää Tämähän tarkoittaisi sitä, että rahoitusvakaudesta tulisi uuden normaalin mm, yksi peruskysymyksistä. Monia toimiahan on jo toteutettukin tällä saralla. Jatkossakin se on politiikkojen tärkeimpiä kysymyksiä pohdittavaksi niin, että tämä hauras tilanne hauraus ja heikkoudet eivät sitten muutu sellaisiksi tekijöiksi, jotka johtaisivat sellaiseen ympäristöön, että kasvuluvut eivät etenisi siihen suuntaan, mihin ne nyt ovat etenemässä. Kyllä minulle tällainen normaali tilanne sopisi. Työmarkkinat kehittyvät hyvään suuntaan, työllisyysluvut kehittyvät, kasvuluvut kehittyvät. Vielä kerran toistan, että on selvää, että Tällaisessa tilanteessa sekä makro- että mikrovakaustoimet ovat hyvin tärkeitä. Makropolitiikan liikkumavara, niin kuin sanoitte, on rajallista, varsin niukkaa. Hetki sitten jo totesin ja nyt vielä toistan, että näitä olosuhteita tulisi hyödyntää niin, että synnytettäisiin finanssipolitiikalle liikkumavaraa lisäliikkumatilaa ja rakennepolitiikan kautta toimittaisiin. Tämä olisi hyvä tapa toimia tässä uudessa normaalissa tilanteessa. Tarvitsemme toimintatilaa ja sitten mikro- ja makropolitiikassa täytyy varmistaa, että ei ole mitään yllättäviä tilanteita rahoitusvakaudessa, jotka sitten johtaisivat kielteiseen kehitykseen. Uh, Siegfried. Kiitos edustaja Muresan, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Pääjohtaja Draghi, kaksi kysymystä. Ensimmäinen liittyy CSPP ja toinen äh, rahapolitiikan äh, kommunikointiin CSPPstä. Haluaisin tietää, oletteko te äh, muuttaneet CSPPn kriteereitä ja vaikkakin se pikkuhiljaa otetaan pois tai vähenee tämä osto-ohjelma tulevaisuudessa, niin mitä sitten, jos sitä tarvitaan uudelleen, niin voitaisiinko silloin valintakriteereitä äh, hieman tarkistaa, mikäli tätä CSPP-ohjelmaa, osto-ohjelmaa tarvitaan. Toisekseen viime viikolla äh, teidät te kutsuitte tällaiseen äh, korkean tason konferenssiin, jossa oli kysymys kommunikoinnista. Siellä oli esimerkiksi japanilaiset myös, Englannin pankki ja muut. Kysymys kuuluu, millä tavalla EKP aikoo aktiivisesti parantaa kommunikointiaan ulkopuoliseen maailmaan? Ja missä te näette parannuksia, parannusmahdollisuuksia, koska monet ovat sanoneet, että keskuspankeilla on tehtävänsä selittää EKPn politiikkaa omissa maissaan. Ja näettekö tässä positiivista kehitystä? Jotkut kansalliset pankithan kritisoivat tätä EKPn politiikkaa. Thank you. On, on the um, CSPP. Mitä tulee tähän yrityssektorin osto-ohjelmaan, CSPP-ohjelmaan, niin me olemme ostaneet näitä yksityisen sektorin osto-ohjelmassa CSPP, ASBP ja sitten ostohjelma numero kolme, meillä on ollut kaksi aikaisempaa. Nämä ostot tulevat olemaan merkittäviä ja ohjelma on tarpeeksi joustava, jotta se voi vai- reagoida markkinoiden muutoksiin – ja äh, tähän koskee myös nämä ostomäärät näiden neljän ohjelman yhteydessä. Tällaisia tilanteita aikaisemmin on jo ollut, että on pitänyt reagoida, vaikkakin ne ovat olleet äh, rajallisempia. Ja äh, oletettavaa on, että nämä jatkuvat. Eli tässä jaossa me tulemme heijastelemaan markkinoiden tilannetta ja PSPP toimii kaikkein syvimmillä markkinoilla ja sen vuoksi se tulee huomioimaan markkinoiden heilahduksia myös, eli siis julkisten, julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa. Mitä tulee sitten monetaripolitiikasta kommunikointiin? Tämä ohjelma oli hyvin mielenkiintoinen, koska siinä ensinnäkin heijastetaan korosteltiin sitä, miten tärkeä tehtävä on, kun kommunikoidaan, kun informoidaan rahapolitiikasta. Me näemme tämän lähes aina. Mitä selkeämpää meidän kommunikaatiomme on, sitä paremmin markkinat sen ymmärtävät. Itse asiassa kommunikoinnista on tullut rahapolitiikan väline. Esimerkiksi kommunikoinnista on tullut mon rahapoliittinen väline kaikin tavoin. Jakoiva viestintä. Ja sen vuoksi äh, ennakoiva viestintä on erittäin äh, tärkeää, koska se on osa meidän politiikkaamme. Mutta se on myös äh, osa meidän vastuutamme. Ja se on hyvin tärkeää, koska me olemme riippumaton, me olemme riippumattomia oman mandaattimme puitteissa. Joten me olemme vastuullisia. Ja kun olin tässä paneelissa ennakoivan viestinnän konferenssissa, niin esimerkkinä, silloin annan sellaisen esimerkin, että me olemme riippumattomia sen mandatin puitteissa, jonka lainsäätäjät ovat antaneet ja lainsäätäjät ovat valittuja. Joten tämän valitun elimen kautta me saamme mandaatin, jonka puitteissa me olemme vastuullisia. Eli tämä on hyvin tärkeää. Mutta se, että näin tehdään, niin ennakoivasta viestinnästä tulee rahapolitiikan väline. Ja me pidämme hyvänä näitä tuomioistuin äh, tapahtumia sen vuoksi, että se antaa meille mahdollisuuden nähdä, miten hyvin me täytämme oman mandaattimme. Joten kaikki mahdolliset selvennykset siitä, miten me noudatamme mandaattiamme, on hyvin tärkeitä. Tällaisessa kaksinaisessa roolissa se on tärkeää, mutta siis todella siitä on tulossa rahapolitiikan väline. Kiitos. Thank you. Beres. Edustaja Beres. Merci, je vous ai euh, euh, dit dans ma première question. Kiitos. Haluaisin todeta ensin, että kun kyse on pankkiunionin riskien vähentämisestä, niin siihen enää palaisi, mutta kyllä täytyy nyt palata. On hyödyllistä, kun otamme huomioon sen, mitä tässä näkemysten vaihdossa on sanottu. Edis on tullut mainituksi. Kaikki ymmärtävät, että tämä aihe on saatava eteenpäin, ei pelkästään sen takia, että kyse on ikään kuin pohdinta harjoituksesta pankkiunionissa, vaan tarvitaan luottamusta eurooppalaiseen pankkijärjestelmään. Jos tämä ei onnistu, jos edis ei etene, niin sitten monia muitakin aiheita jää jumiin, ja sehän ei käy. Haluaisin korostaa kahta seikkaa. Ensinnäkin edustaja Langen, Langen ei ole enää paikalla Aina puhutaan riskien vähentämisestä ja riskin jaosta, mutta aivan suoraan sanottuna tämän kuulemisen alusta lähtien eh, riskien vähentäminen on ollut käsittelyssä eh, aivan yksityiskohtaisesti, kun pankkiunioni on perustettu ja riskiä on haluttu jakaa, niin tässä syntyy sellainen vaikutelma, että molempia aiheita ikään kuin työstettäisiin, mutta kaikki haluavat vain sitä, että riskeistä päästäisiin eroon ennen kuin riskejä ryhdytään jakamaan. Totesitte, että tarvitaan kattava, kaiken kattava vakuusjärjestely, vakuutusjärjestely. Mikä tässä on sitten kriittisen tärkeä seikka? Tuleeko tulisiko näistä vaiheista tehdä jollakin tavalla ehdollisia vai pitäisikö nähdä nimenomaan lopullinen tavoite e, ja pohtia sen kautta sitten, miten itse kukin pääsee tähän lopulliseen tavoitteeseen? Nämä kysymykset halusin teille esittää. Thank you. And I completely agree with the last... Kiitos, olen täysin samaa mieltä näistä viimeisistä sanoistanne. Meillä tulisi olla yhdessä sovittu lopullinen tavoite ja sitten pohtia, miten tavoitteeseen parhaalla tavalla päästään. Jos en riittävästi korostanut riskijakoa, niin tämä ei kyllä ollut tarkoitukseni. Molemmat tarvitaan, ne kulkevat käsi kädessä. Ja sen takia puhuinkin matkasta, jossa sekä jaamme riskejä että vähennämme, vähennämme niitä. Molemmat ovat tarpeellisia. Me olemme komissiosta saaneet ehdotuksen, jossa on yksi malli täksi matkaksi. Voi olla muitakin konsteja, nopeampia tai hitaampia. Tärkeää kuitenkin on se, että meillä kaikilla on yhteinen lopullinen tavoite mielessämme. Nythän me emme ole vielä tässä vaiheessa. Yhteisesti ei ole vielä sovittu lopullista tavoitetta. Se on kuitenkin tärkein tavoite. Toinen tärkeä vaihe tässä prosessissa on se, että määrittelemme, miten me pääsemme tavoitteeseen. Matka on hyvin tarkkaan merkitty luonnosteltu. Se liittyy myös vastuuvelvollisuuteen. Meidän tulisi tietää tasan tarkkaan, mitä tapahtuu tämän hetken ja tavoitehetken välillä. Mitä tällä matkalla tapahtuu? Kyseessähän on prosessi. Thank you. Again, back from... Kiitos. Ja sitten budjettineuvotteluista palanneeseen edustaja Muresanin. The word for a second time. Kiitoksia niin, niin tämä ei ollut tuosta vaan sen takia, että Tom van den Kandelare kollega, niin hänen piti sitä kysymyksiä ja hän ei päässytkään paikalle, hän on sairastunut ja hän pyysi sitten minua esittämään teille kaksi kysymystä, herra Draaki. Ensimmäinen kysymys koskee EKPn voittoja, missä korkean tason työryhmä omista varoista Mario Monti johtaa puhuu sitä mahdollisuutta EKPn e voitolla rahoitettaisiin EUn omia varoja euroalueen budjetissa ja kysymys kuuluu, mitä olette tästä mieltä ja pidättekö tätä riskinä EKPn riippumattomuuteen jos voitto, voittonne tulisivat osaksi euroalueen budjettia. Tämä on ensimmäinen hän, Tomin kysymys. Tämän toinen kysymys liittyy digitaalisiin mm, virtuaalivaluuttoihin. Luonnollisesti viime vuosina monia virtuaalivaluuttoja on tullut esiin ja digitaaliset valuutat vaikuttavat keskuspankkien monopoliasemaan mitä tulee rahan liikkeelle laskuun ja näin, missä määrin se voi valvoa rahan määrää taloudessa. Ja Tom Kandarin kysymys on, uskotteko te, että virtuaalivaluuttat voisivat vaarantaa tämän keskuspankkien tämänhetkisen monopolin ja onko mitään muita riskejä, jotka liittyvät tämänhetkiseen kehitykseen liittyen digitaalisiin tai virtuaalivaluuttoihin? Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys. EKPn voittojen kehitys EU-budjettiin. Se on täysin poliittinen päätös ja tässä poliittisessa tarvitaan muutosta EKPn säännöissä, joten mahdollisuus siirtää EKPn voittoja EU-talousarvioon ei liity, toisin kuin jotkut sanovat, se ei liity EKPn politiikkaan koskien rahoitusvarantoja. Se liittyy 33 1a-artiklaan. Itse asiassa mm, jos muutetaan voittojen saaja, tässä tarvittaisiin muutosta mm, pankin ohjesäännössä 31 artiklasta pitäisi sitten muuttaa. Ja tämä sääntelee jäljellä olevien EKPn voittojen jakoa sen jälkeen, kun on tehty tuloslaskelmaa. Tämä pitää tässä ensin ymmärtää. Sitten mitä tulee digitaalisiin valuuttoihin, virtuaalivaluuttoihin, joitakin niistä nyt on nähty. Ja kun me tarkastelemme, kuinka paljon niitä käytetään euroalueella, ketkä käyttävät, miten niiden käyttö vaikuttaa reaalitalouteen, meistä tämä kaikki on lopuksi aika rajoittunutta. Ei olla vielä siinä pisteessä, että se voisi muodostaa jonkinlaisen riskin keskuspankeille. Yleisemmin ottaen kuitenkin digitaaliset teknologiat, lohkoteknologia ja muut, joita voidaan käyttää, tai tilikirjateknologia, ne ovat sellaista kehitystä, johon pitäisi kiinnittää huomiota myös keskuspankeissa ja pankkivalvojien pitäisi kiinnittää niihin myös huomiota. Eri sekä EKP että eri kansalliset keskuspankit jo nyt työstävät tätä asiaa, ovat jo useita kuukausia tehneet työtä asian parissa ja me tavallaan koordinoimme työtämme euroalueen keskuspankkien välillä. Sitten muuallakin toimitaan BIS, kansainvälisessä järjestelypankissa, ja yksi avainkulma asiaan, josta on oikeastaan tullut jo kaikkein tärkein aspekti tässä keskustelussa, on kyberriskit kun tähän liittyy digitaaliteknologian kehitys, niin kyberriskit tietenkin ovat lisääntyneet. Ja tänään viimeisessä G7 valtiovarainministerin kokousta tämä pidetään kaikkein dominoivimpana riskinä, joka edessämme on. Siksi valvojat ovat tässä tärkeässä roolissa, koska yhä enemmän kyberriskejä pitäisi arvioida valvojien toimesta, kun he tarkastelevat paikan päällä tilanteita ja kyberriskitestausta, stressitestausta pitäisi myös harjoittaa kaikkein relevanteimmissa pankkilaitoksissa. Tässä pitäisi tulla ihan normaalia käytäntöä itse asiassa. Luonnollisesti asia on varsin monimutkainen ja mitä nyt yritämme on ensinnäkin, että harmonisoimme kybervälikohtausten raportointia kautta euroalueen ja toiseksi jaamme parhaimpia käytäntöjä kaikkien kansalliskeskuspankkien ja EKPn valvojien kesken, koska on varsin selvää, että toiminta tällä rintamalla tarvitsee kollektiivista toimintaa. Samanlaista kollektiivista toimintaa tapahtuu globaalilla tasolla G7, G20 ja kansainvälisessä järjestelypankissa BIS. Toivottavasti tämä riittää. Mutta tämä on vain tällainen alue, joka jatkuvasti on laajenemassa ja kasvamassa. Luken. Selvä. Edustaja Herr Draghi, ich habe das Glück. pääjohtaja Draghi. Minulla on nyt se onni, että saan esittää teille kaksi kertaa kysymyksen. Palaisin teidän vastauksenne minun aikaisempiin kysymyksiin. Ymmärsin teidät niin, että kaik... itse asiassa sitten sanoitte, että rahapoliittiset toimenpiteet EKP-järjestelmässä, PSPPssä, varsinkin julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa, en nyt ymmärrä, miten te ette sitten rikkoneet tätä kieltoa, miten te ette näe, että tässä rikottaisi tätä valtion tukikieltoa, koska artiklasta 23 määritellään, että kun EKP sen myötä, että sillä on paljon valtion vel, näitä velkakirjoja, niin silloin se, kun tämä myös koskee useita vuosia, niin minä kysyin, miksi tämä ei ole rikkomus tähän valtion monetaariseen valtion koska tällä tavalla te annatte tavallaan uusia lainoja markkinoille näiden velkakirjojen ostamisen myötä. Ja sitten vielä kolmas asia, liittyen teidän mandaattiinne. PSSP-ohjelma äh, on hyväksi niille maille, joilla on korkeat äh, velat. Niille EKPn järjestelmässä on annettu kaikkein suurin osuus näissä ostoissa, hankinnoissa. Ja mitä tulee näiden valtioiden rahoitukseen, niin eh, ne ovat eh, hyötyneet tästä. Miksi tämä, miten tämä on yhteen sopiva Euroopan keskuspankin mandaatin kanssa? Let me give you just two quick answers. First of all, it's not... Ihan nopeat vastaukset. Tämä ei ole totta, koska nämä äh, kaksi suurinta maata ja niiden määrät ovat tämän pääoman avainsäännön alla. Ja minä sanoin, että EKP ostaa sekundäärimarkkinoilta. Kolmanneksi, kolmanneksi tuomioistuin on tästä antanut tuomion, jota te voitte katsoa. Ja neljänneksi, kuten olette tietoisia, PSPP äh, äh, koskee sitä, se on määritelty tässä tuomiossa ja se aloitettiin eh, tai se tuotiin myös Saksassa eh, perustuslakituomioistuimen eteen. Ja koska te, teidän kysymykseen liittyi erityisesti eh, tähän tuomioistuimen päätökseen, en sen enempää sitä kommentoi. Ja sitten lopuksi, kuten minulla on aikaisemminkin ollut mahdollisuus sanoa, niin meidän mielestämme tämä osto-ohjelma on laillinen ja täysin meidän mandaattimme mukainen. Kiitos. Noch Zeit. No, minulla on vielä aikaa. Mutta jättäkää myös sitten aikaa. Haluaisin esittää vielä kysymyksen Target 2. Onko olemassa jotain mekanismia tässä Target 2-järjestelmässä, joka johtaa siihen, että että nämä epä, tämä epätasapaino tässä järjestelmässä rakennettaisiin takaisin. Ajatushan oli se, että päivittäin nämä äh, tasattaisiin, mutta nyt te olette saaneet aikaan hyvin suuria epätasapainoja ja ne sitten heijastuvat epätasapainona myös pääomamarkkinoille, tavaramarkkinoille, ja onko olemassa jotain mekanismia, joka johtaisi siihen, että nämä äh, saldot tavallaan saataisiin tasattua vai tulevatko ne vielä entisestään lisääntymään? Uh, I'm sorry, I have to correct you. Originally was not meant to rebound. No alun perin sitä ei ole tarkoitettu mihinkään äh, tasapainottamisen Target on aina ollut sama ja toisekseen eivät ne heijastele mitään ylijäämiä tai, tai muita. Anna teille esimerkin. Italialla on suuria sitoumuksia Target 2. Saksalla on suuria äh, saatavia, joten Italialla pitäisi olla suuri äh, vaje suhteessa Saksaan. sen vaje. Ja nykyinen, nämä nykyiset velat, ne, niitä hoidetaan näillä omaisuuseräohjelmilla. Ja ottaen huomioon, että kysymys on keskitetystä järjestelystä, niin tässä ei ole mitään tällaista tasapainojärjestelmää. Sitä ei ole edes laadittu sitä ajatellen. Kiitos. Nyt rahapoliittisen vuoropuhelun voimme päättää ja käynnistää välittömästi toisen osan näkemyksen vaihdossamme pääjohtaja Draakin kanssa. Hän toimii nyt Euroopan järjestelmäriskikomitean puheenjohtajan ominaisuudessa. Niin kuin tiedätte, järjestelmäriskikomitea on julkaissut viime kuukausina tärkeitä asiakirjoja sen jälkeen, kun viimeksi tapasimme. Te olitte tässä ominaisuudessa verranamme toukokuussa. Nyt voimme keskittyä asian kuuluviin kysymyksiin makrovakauspolitiikkaan, järjestelmäriskiin ja myös niihin ehdotuksiin, joita nyt on tehty virastojen rooliin liittyen. Tämäkin kuuluu meidän toimivaltuuksiimme. Pääjohtaja Raaki, olkaa hyvä. Mr. Chairman, honorable members of the Economic and Monetary Puheenjohtaja, talous- ja raha- asianvaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo puhua valiokunnalle tällä kertaa järjestelmäriskikomitean puheenjohtajan ominaisuudessa tämän vuoden toisessa kuulemisessa. Sen jälkeen, kun olemme viimeksi tavanneet, järjestelmäriskikomitea on julkaissut kuudennen vuosikertomuksensa. Se kattaa kauden ensimmäinen huhtikuuta 2016, 31. maaliskuuta 2017. Kertomus esittelee järjestelmäriskikomitean riskinäkymät, tutkii makrovakausanalyysiään ja pohtii myös sen osuutta EUn makrovakauspolitiikka puitteistossa. Kyse on myös suositustemme jatkosta. Edellisissä kokouksissamme päivitin tietojanne tärkeimmistä kysymyksistä, joita vuosikertomuksessa käsitellään. Näin ollen tämän päivässä kommenteissana haluaisin keskittyä neljään aiheeseen. Ensinnäkin valvonta, kehys, aivan erityisesti suhdanteen vastaiset pääomapuskurit ja kiinteistövälineet. Toiseksi komitean raportointi rahoitusvakausvaikutuksista, joita IFRS 9 on komitean osallistuminen äh, politiikkapuitteistoon pankkilan ulkopuolella ja komitean tekemä työ äh, johdannaismarkkinoiden suhteen. Ensinnäkin suhdanteen vastaiset pääomapuskurit. Tämähän on pankkien pääomassa mm, ajallinen muuttuja. Tarvitsemme dynaamisen lähestymistapa, jotta pankit ovat häiriönsietokykyisempiä äh, hyvinä aikoina varat pääoma puskuri lisääntyy ja sitten tarvitaan lisäpuskureita huonoina aikoina. Ne on suunniteltu myös sitä tilannetta silmällä pitäen, että shokit laajenisivat. Rahoituskriisi on osoittanut, että pankkien toimet taseiden vahvistamiseksi taantuman aikana voivat rajoittaa reaalitalouden rahoittamista, luotottamista. Tämä puolestaan pahentaa talouden taantumaa ja heikentää entisestään taseita, kun luottoriskit sitten toteutuvat. Tällaisen puskurin käyttö helpottaa pankkien paineita taseiden suhteen talouden taantuman aikana ja sitten on helpompi rahoittaa myös reaalitaloutta. Olemme nähneet jo makrovakausviranomaisten käyttävän tätä välinettä. Ruotsi käytti sitä vuonna 2015. Tänä vuonna Tsekin tasavalta ja Slovakia ovat lisänneet eh, puskuriastetta ja yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut, että se aktivoi puskurin vuonna 2018. Jos katsomme Euroopan talousalueita kokonaisuutena, niin niiden maiden määrä, jotka käyttävät tätä välinettä, on kasvanut kuuteen. Norja ja Islanti ovat tiukentaneet makrovakauspolitiikkansa tältä osin. Vuonna 2014 järjestelmän riskikomitea antoi suosituksen antoi viranomaisille ohjausta suhdanteen vastaisista puskuritasoista. Suosituksessa korostettiin, miten tärkeää on määritellä puskuritaso, jotta saadaan hyvä viestintästrategia aikaiseksi viranomaistaholta. Tämä politiikka on varsin uutta, mutta viestintä kuitenkin tekee muutakin kuin vain lisää politiikan ennakoitavuutta. Se tehostaa viestinantoa ex ante suhteen ja hallinnoi myös, hallitsee myös odotuksia. Järjestelmällisesti komitea on antanut myös maakohtaisia varoituksia esimerkiksi kiinteistöalalla ja meillä on myös suositus tietoaukkojen kuromiseksi umpeen kiinteistöalalla. Tämä on annettu viimeisen kokouksen jälkeen marraskuussa. Jäsenvaltiot ovat myös poliittista puitteistoaan tehostaneet. Esimerkiksi Itävalta on toiminut näin, ja, tai sitten on ryhty lisätoimiin esimerkiksi kiinteistöalalla. Näin toimi Suomi. Monet jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön toimia, joilla pyritään äh, hallinnoimaan riskejä asuinkiinteistöalalla ja politiikka miksissä on käytössä useita välineitä. Esimerkiksi käytetään äh, lainanottopohjaisia makrovakauden välineitä. Äh, tällä hetkellä komitea toteuttaa kaupallisten kiinteistömarkkinoiden riskianalyysiä on tiettyjä tietoaukkoja tällä alalla olemassa ja se estää makrovakauden seurantaa. Näin ollen rohkaisen viranomaisia tekemään työtä, jotta järjestelmäkomitean suositukset todella pannaan täytäntöön. Komitea jatkossakin seuraa EUn rahoitusjärjestelmän riskejä ja toimii pääfoorumina, jossa viranomaiset voivat koordinoida toimiaan, jakaa kokemuksia ja toteuttaa myös vertaisarvioita. Seuraavaksi järjestelmäiskikomitean kertomuksen päätoteamukset rahoitusvakausvaikutuksista, joita IFRS 9 on. Kenties muistatte, että kertomuksessa oli mukana kysymyksiä, joita tämä valiokunta on meille esittänyt. Tärkein muutos, joka tulee IFRS 9 mukana, on se, että siirrytään oletettujen luottotappioarvioiden suuntaan, eikä katsota vain toteutuneita luottotappioita. Tämä tarkoittaa sitä, että pankkien on tunnustettava alentuneet omaisuuserät jo varhaisemmassa vaiheessa ja maksuhelpotuksia äh, rajoitetaan. Näin varmistetaan, että pankkisektori voi korjautua oikea-aikaisemmin ja kattavammin silloin, kun jatkossa taantuma kohtaa. luottotappiot tunnustetaan oikea-aikaisesti, eikä syyllistytä siihen, että liian vähän ja liian myöhään tehtäisiin sitten, kun tappioita syntyy. Jos taantuma tunnistetaan hyvissä ajoin, suhdanne myönteisyyttä voidaan vähentää ja luot supistumista tapahtuu sitten vähemmän. Tappioiden tunnistaminen varhaisessa vaiheessa voi rauhoitella kriisinoloissa myös markkinoita pääomien riittävyydestä. Ja tämä on myönteistä avoimuudenkin lisääntymisen näkökulmasta ja markkinakuri tehostuu. Näistä syistä raportissa todetaan, että IFRS 9 on huomattava parannus ennen kaikkea, kun ajatellaan, miten järjestelemättömät luotot kirjanpidossa huomioidaan. Tämä lähestymistapa tarkoittaa sitä, että pankkien on reagoitava uuteen tietoon, ennakoivaan tietoon silloin, kun sitä saadaan, äh, silloin kun äh, omaisuus erien alentuneesta arvosta tehdään merkintöjä kirjanpitoon. Silloin kun olosuhteet taloudessa heikkenevät, mm, usein syntyy myös suhdanteita vahvistavia tekijöitä. Tällä voi olla äh, useita vaikutuksia. Ensinnäkin voidaan paremmin ennakoida taantumaa äh, myös pankkien lainanantomallissa. Ja näin ollen tarvitaan toimivia terveitä malleja. Toiseksi alakohtainen maantieteellinen moninaistaminen mm, pankkien lainakirjoissa äh, paranee. Ja kolmanneksi lainojen maturiteetti tulee huomioiduksi. Komitean kertomus käsittelee lukuisia politiikkoja, joilla voidaan näitä vaikutuksia käsitellä. Esimerkiksi stressitestausta voitaisiin käyttää keinona, äh, kun arvioidaan näitä kielteisiä skenaarioita. Tarkoitus on varmistaa, että on riittäviä pääomapuskureita ja voidaan ryhtyä korjaaviin toimiin, jos niitä vaaditaan. Jos pankit kestävät tällaisen hypoteettisen kielteisen skenaarion, niin todennäköisesti ne voivat sitten äh, selviytyä myös äh, odotetuista luottotappioista sitten, kun todellinen taantuma kohtaa, aivan niin kuin IFRS 9 vaatii. Lyhyesti haluaisin käsitellä myös toimiamme rahoitussektorilla mm, pankkien ulkopuolella. Kun viimeksi tapasimme, korostin sitä, miten tärkeää on saada tervettä elpymistä ja keskusvastapuoli mm, kriisiratkaisua. Tämä on hyvin tärkeää rahoitusjärjestelmässä. Lainsäädäntö etenee tältä osin. Järjestelmäriskikomitea osallistuu tähän prosessiin tunnistamalla niitä aloja, joita vielä voitaisiin parantaa ja voitaisiin paremmin ottaa huomioon makrovakauden vaatimukset. Komitean kanta esimerkiksi puheenjohtajavaltion ehdotukseen korostaa, että on tarve tehdä yhteistyötä ja koordinoida työtä kriisinratkaisuviranomaisten äh, välillä, kun keskusvastapuolet joutuvat ongelmiin äh, sen seurauksena, että yksi tai useampi pankki ovat äh, mukana ongelmissa olevissa keskusvastapuolissa. Lisäksi harmonisoidun elpymisen ja kriisinratkaisupuitteiston aikaansaaminen vakuutussektorilla EU:ssa on myös tärkeää. Maksukyvyttömyysmenettelyt eivät välttämättä tavanomaisina aina sovellu rahoitusvakauden tavoitteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että ne eivät kenties ole riittäviä, jotta suuri vakuutuslaitos ja sen kaatuminen voitaisiin käsitellä, taikka jos useat vakuutuslaitokset ovat ongelmissa samanaikaisesti. Alankomaat ja Ranska tällä hetkellä kehittävät tällaista puitteistoa, kun ne ovat kokeneet tiettyjen rahoituskonsernien lähestulkoon kaatumisen tässä globaalissa rahoituskriisissä. Lisäksi Romania on kehittänyt kriisiratkaisupuitteiston niiden ongelmien jälkeen, joita äh, sillä on ollut vuosien 2014 ja 2015 jälkeen suurien vakuutuslaitosten kanssa. Lopuksi totean, että järjestelmäriskikomitea keskittyy myös analysoimaan ja seuraamaan EUn johdannaismarkkinoita. Globaalin säätelyuudistuksen ansiosta äh, johdannaistransaktiot on nyt ilmoitettava äh, kaupparekistereille. Emir on mahdollistanut sen, että järjestelmän riskikomitea saa EU-laajuiset tiedot johdannaistransaktioista, jotka on ilmoitettu kaupparekistereihin. Nämä tiedot ja tietojen keruu on virstanpylväs siinä prosessissa, kun tehostamme avoimuutta johdannaismarkkinoilla. Meillä on teknisiä käsitteellisiä haasteita luonnollisesti, koska tämän tyyppinen tieto on aivan omanlaistansa. Nämä tiedot jo tällä hetkellä ovat osoittaneet, kuinka tärkeitä ne ovat, jotta voimme ymmärtää näitä markkinoita systeemisestä näkökulmasta. Tästä syystä järjestelmäriskikomitea keskittyy aivan erityisesti kehittämään tieto, data, infrastruktuuria ja analyysimetodeja, jotta voimme seurata äh, paremmin yksityiskohtaisemmin näitä markkinoita. Työ tällä saralla etenee ja toivottavasti voi raportoida teille edistyksestä seuraavissa kokouksissamme. Kiitos. Nyt mielelläni vastaan kysymyksiin. Thank you very much. Kiitos. Kiitos myös siitä, mitä sanoitte IFRS 9. Sehän oli meidän toiveemme, että sitä käsiteltäisiin. Ja kertomus on hyvin tärkeää, jotta voimme ottaa huomioon sen, että todella järjestelmä etenee oikea-aikaisesti. Brian Haynes, olkaa hyvä. And, uh, welcome once again, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän jälleen EKPn puheenjohtaja e e ES, puheenjohtaja. Viittaan siihen, mitä alun perin sanoitte, kun puhutte makrotason vakauden välineistä, että pankit voivat käyttää ja säätöt voivat vaatia. Tällaista lisäbufferta voidaan tarttua tällaisiin suhdannetasoittaviin toimiin ja mainitsitte jotakin esimerkkimaita. Kun ajatellaan aikaisempia ohjelmamaita, jotka kävivät läpi poikkeuksellisen pankkikriisin, esimerkiksi Irlanti, oma maani ja muuallakin tällaista oli, te viittasitte omissa huomioissanne aika vakavaan kysymykseen puutteisiin tiedonkeruussa. Ja kysymys kuuluukin kiinteistöalalla, liikekiinteistöalalla omassa maassani ja muuallakin ja muissa ohjelmamaissa, niin uskotteko te, että meillä on nyt tarjottavat tiedot, että voimme laatia arvion mahdollista vaatimuksista lisäpuskureita varten pankkeissa tässä maissa, jotka läpikävät, läpikävät poikkeuksellisia sokkeja pankkisektorilla johtuen omaisuuserien hintojen romahtamisesta. Ja tiedän, että EIRK käsitteli hiljattain köykusta roolia, varhaisista koroista, miten se vaikuttaa taloudelliseen tilanteeseen ja matalat korot tietenkin vaikuttavat sekä kielteisellä että myönteisellä tavalla talouteen. Ja kun ajatellaan tätä jatkuvaa määrästä elvytystä, sehän on ollut onnistunut, myönnä sen, ja kun otetaan huomioon investointisykli, josta puhuitte aikaisemmassa puheenvuorossa tänään, odottaisi kyllä tässä vaiheessa, että kotitalouksien säästöt olisivat kasvaneet, kun laivat ovat tulleet, lainat ovat tulleet halvemmaksi. Edelleen Kuitenkin voidaan nähdä huomattavia äh, säästöjä EU-kotitalouksissa e ja e, todistetta kyllä löytyy omasta maastakin tutkimuksia on tehty, että säästäjien määrä on kasvanut aikana, jolloin pitäisi nähdä, että ihmiset käytävätkin säästöjään investointeihin. Tunnetteko te huolta siitä, että säästöt talouksissa eivät ole vähentyneet euroalueella? tässä vaiheessa tällaista sykliä, ja oletteko huolissanne siitä, että tämä säästötaso, jos se jatkuu tällaisella tasolla, voi pahentaa taloudellista ympäristöä? Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. On your, on your first question. Tämä tulee ensimmäiseen kysymykseen. Niin viime vuonna järjestelmäriskikomitea antoi suosituksen siitä, että suvettaisiin tietovajeet liikekiinteistöalalla. Tämä kattoi sekä asunnot että liikekiinteistösektorit. Huomattavia tietovajeita edelleenkin on EU:ssa. Esimerkiksi ei ole mitään yhteisesti sovittua määritelmää joistakin riski, riskiindikaattorista, kuten luototusasteet tai eh, luoton suhde tulotasoon, eikä ole minkäänlaista vertailtavaa maakohtaista tietoa näistä tärkeistä indikaattoreista. Joten kun ajatellaan tätä suositusta, EIRK tätä kautta haluaa harmonisoidummat puitteet, kun seurataan kehitystä kiinteistömarkkinoilla Euroopassa. Ja tässä mielessä suositus antaa yhteisiä indikaattoreita kansallisen viranomaisille ja suositellaan, että viranomaiset valvovat ja seuraavat riskejä, joita jo syntyy kiinteistöalalta ja tarvitaan myös kunnolliset määritelmät näille indikaattoreille, jotka toimivat käytännössä. EJRK uskoo, että säännöllinen tiedonkeruu näistä indikaattoreista pitäisi toteuttaa voittaa EU, eurot alueella. Nyt on kahdenlaista työtä, jota tehdään tällä saralla. Ensinnäkin EKPssä ja toisaalta Eurostat on mukana toiminnassa. Kokemus osoittaa, että on vaikea sulkea tällaista datavajetta tai kuilua. Tarvitaan hiukan enemmän innostuneisuutta joiltakin instituutioilta, jotka tässä juuri mainitsin. Mutta tämä on kylläkin tärkeä kysymys. Se on tärkeä, koska kokonaistilanne, tämän olen aikaisemmin ottanut esille, on, että rahapolitiikka on kasvua tukevaa ja meillä pitäisi olla pankkisääntely, raha, kasvua tukevan rahapolitiikan vahdissa. Siis jos kriisihän osoitti meille, että mitä enemmän kasvua tukeva rahapolitiikka on, sitä tärkeämpää on se, että huolella kurinalaisesti harjoitetaan pankki- ja rahoitusalan sääntelyä. Mitä tulee mataliin korkoihin, minulla ei ole nyt mitään maakohtaisia tietoja mielessä, mutta kokonaiskuva kyllä on sellainen, missä korot ovat suurin vakaalla tasolla ne eivät nouse tai mene alaskaan, tai säästötasot eivät ole muuttuneet miksikään. Joten matalat korot eivät ainakaan toistaiseksi aggregaattitilanteessa se peittää taakse eri tilanteet maissa. Se ei ole muuttanut kuitenkaan siis ää, säästäjien kokonaiskäyttäytymistä. Edustaja Beres. De te mainitsitte niitä aiheita, joihin tässä vuosikertomuksessakin on tarkkaan perehdytty. Ette lainkaan maininnut Brexit-aihetta ja sitä, miten sillä voisi olla vaikutuksia rahoitusvakauteen ja makrotaloudellisiin riskeihin, joita se voisi aiheuttaa. Avioeron ehtoja emme vielä tiedä, niitä on vaikea ennakoida. Spekulaatiota kyllä on paljonkin siitä, minkälaisia vaikutuksia kaikella tällä olisi, ennen kaikkea rahoitusmarkkinoille. Kysehän on hyvin merkittävästä osuudesta arvon luomista, joihin, johon Brexitillä on varmasti vaikutuksensa. Minä olen tehnyt oman analyysini tilanteesta näissä olosuhteissa esimerkiksi korkotasoon liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Ja toinen kysymykseni liittyy varsinaiseen järjestelmäriskikomitean instituutiona. Komission tarkoitus kenties oli palata vielä tämän uuden rakenteen toimintaan, rakenteeseen. Komissio järjesti kuulemisen mahdollisesta laajemmasta uudistuksesta. Ja teksti, jota nyt käsitellään, on sellainen, jossa on varsin pieniä sopeutuksia järjestelmäriskikomitean toimintaan. Onko tämä teistä oikea taso, ottaen huomioon ne kokemukset, joita instituutiolla on, vai toivoisitteko, että Euroopan parlamentti tukisi sitä ajatusta, että mentäisiin pidemmällekin ja saataisiin järjestelmäriskikomiteassa kehitystä sen hallintomalliin. Thank you. The, um, Kiitos. Vastaan ensin tähän ensimmäiseen kysymyksiin. On aika selvää, että Brexit eh, tulee olemaan eksistentiaalinen muutos. Maa, jossa on suurimmat eh, eh, rahoitusmarkkinat tällä hetkellä eroaa. Uskoakseni niin olen sanonut useassa tapauksissa, että jos tämä hallinnoidaan hyvällä tavalla, niin me emme näe tässä mitään suuria riskejä. Koko vastuu on oikeastaan siinä, että hallinnoidaan hyvällä tavalla tätä muutosta, tätä vaihdosta sellaisella tavalla, joka takaa hyvän vastuun etuiden uudelleen asettelun ilman, että kompromissia tehdään sisämarkkinoiden suhteen. Ei tämä ole helppo tehtävä selkeästikään, mutta se on se, mitä kansalaiset Euroopassa vaativat politiikan tekijöiltään molemmin puolin kanalia. On liian aikaista sanoa, että mikä on oikein ja väärin, koska meillä ei ole vielä neuvottelu alustaa josta onkin keskusteltu. Mutta voisin antaa esimerkin asiasta, joka, jos se hoidetaan hyvin, niin se ei ole iso juttu. Mutta jos sitä ei hoideta, niin äh, se tulee olemaan suuri ongelma. Eli sopimusten jatkuvuus. Mikä tahansa äh, valitaan, niin meillä on kuitenkin kymmeniä miljoonia sopimuksia. Oli nyt kysymys äh, korkoswapit, pankkien vastapuolet, forex, mitä tahansa. Siis näitä on miljoonia näitä sopimuksia, jotka on määritelty sellaisella tavalla, että ne vaativat tarkistuksia Brexitin yhteydessä, riippuen luonnollisesti siitä, millainen Brexit toteutuu. Mutta nämä, toivotaan, että nämä kaksi osapuolta löytävät keinon, joka helpottaa tätä muutosprosessia tai koko tämä prosessi olisi hyvin nopeasti riskin lähden. Ja rahoitusvakaus kuuluu näihin riskeihin. Joten tällä hetkellä lähtökohtana on se, että näiden molempien osapuolien pitäisi työskennellä sellaisen hallinnoinnin puolesta, joka takaa kitkattoman siirtymän ilman sisämarkkinoiden häiriintymistä. Me olemme aika pitkälti tyytyväisiä komission ehdotuksiin, jotka liittyvät makrovakauden tarkistukseen. Siinä otetaan huomioon laaja jäsenyys ja se, millä tavalla keskustelut on järjestelty, miten EJRK toimii. Meillä on oikeastaan vain yksi huomio. Eli se, että laajennetaan EJRKn jäsenyys yhteiseen valvontamekanismiin ja yhteisen kriisinratkaisuneuvostoon. Ja tämä vietiin tämä äänestysoikeus otetaan huomioon, että molemmat puheenjohtajat muistaakseni ovat ainoat ei toimielinten riippumattomia ääniä EJRKssa ja täysin riippumattomia meistä. Joten parlamentin apu, kun annettiin äänestys oikeudet takaisin puheenjohtajille oli tervetullutta. Edustaja Marias. Mr. Draghi, I will speak in Greek. Aion puhua kreikaksi. Pääjohtaja Draghi, kysymykseni liittyy järjestelemättömiin lainoihin. Tiedätte, että Kreikan tilanne tällä hetkellä taloudellisesti on hankala. Meillä on tämä muistio. BKT on menetetty valtavasti. Ihmiset elävät köyhyydessä ja työttömyys tällä hetkellä on 21 prosenttia. EKP on itse arvioinut, että todellinen työttömyysaste on 31 prosenttia. Näin ollen Kreikan talouden on kovin vaikeaa toimia normaalisti. järjestelmä ei toimi kunnolla. Mitä mieltä te olette niistä ehdotuksista, joita nyt on tehty? On sanottu, että noin 25 miljardia on vielä jäljellä tästä kolmannesta lainaosuudesta, jota ei ole vielä käytetty. 19,5 voitaisiin käyttää pääomittamaan Kreikan pankkeja. Ehdotus olisi hyvin yksinkertainen. Perustetaan äh, järjestelemättömien luottojen eurooppalainen rahasto, joka sitten voisi pelastaa äh, nämä ihmiset. Voisi ajatella, että olisi vaikkapa 45 miljardilla äh, asuntolainoja ja ihmiset eivät näin menettäisi kotiaan, asuntoaan. Ja sitten ne, jotka ovat lainoja nostaneet, voisivat maksaa osittaisena takaisin nämä lainat. Eli tämän, tässä on kyseessä jonkinlainen äh, Kyproksen malli, jolla autettaisiin äh, lainanottajia maksamaan takaisin lainansa. Eli ihminen voisi siis ikään kuin ostaa pois, lunastaa oman lainansa tässä järjestelyssä. Ja näin olisi mahdollista, että asuntolainan ottaja ei menettäisikään kotiaan ja asuntoaan, vaan kaikki hoituisi tämän perustetun rahaston kautta, joka hallinnoisi näitä järjestelemättömiä lainoja. Niin kuin tiedätte, niin Kreikassa syntyy yhteiskunnallisia ongelmia, jos tälle asialle ei jotakin tehdä. Thank you. Uh, let me preface saying that we never discuss... Me emme ole järjestelmäriskikomiteassa koskaan keskustelleet Kreikan järjestelemättömien lainojen kysymyksistä. Sanoisin, että jäsenvaltioiden tehtävänä on päättää, miten näitä varoja, tätä rahaa käytetään, jota käytettävissä on. Kolmanneksi, jos tätä rahaa käytetään järjestelemättömiin lainoihin, niin kyllähän muillakin mailla on järjestelemättömiä lainoja – jos näin legitimoidaan nämä vaateet, niin voi olla, että muutkin jäsenvaltiot esittävät samanlaisia vaateita saatavista. Kreikan hallitus näin tekeekin. Meidän on tunnustettava, tunnistettava erilaiset kategoriat. On esimerkiksi köyhät ihmiset, toisaalta äh, sarja, äh, maksukyvyttömät Eli täytyy tehdä ero eri kategorioiden välillä ja nyt näin toimitaankin. En tiedä, mitä jäsenvaltiot tässä tekevät. Ei ole EKPn tehtävä yksikantaan todeta, mikä toimi olisi parempi kuin joku muu. Hallitus hoitaa asiaa, pohtii optioita ja haluaa varmistaa sen, että köyhien ihmisten tilanne paranee. Sitten on päätettävä, halutaanko tukea pankkeja, jotta tämä prosessi ei olisi aivan niin eh, sosiaalisesti tuskallinen. Would like to continue. Uh, Haluaisin vielä jatkaa. Eli eh, Kreikka saisi silloin 80 miljardia, kun ohjelma on valmis, jää 20 ja sitten se jälleen pääomitettaisiin pankkeihin. Eli 4 tai 5 miljoonaa tästä rahasta voisi mennä tällaiseen pelastusrahastoon, jolla pelastettaisiin näitä lainanottajia. Tämähän todellakin koskee Troikkaa ja euroryhmää, mutta myös teitä EKPssä ja EJRKssa. Minusta tässä voitaisiin auttaa näitä ihmisiä. No en halua nyt äh, puhua tämän aloitteen meriteistä, mutta nyt on kysymys kuitenkin tämän rahan omistajista ja se ei ole EKP eikä Troikka, vaan jäsenvaltiot. Remosa. Edustaja Remosa, olkaa hyvä. Thank you, president. Kiitoksia puheenjohtaja, puheenjohtaja Draghi. Minulla on kysymys järjestämättömistä lainoista, koska joissakin maissa on vieläkin paljon LPA-lainoja ja tämä tietenkin on ongelma äh, monille Euroopan pankeille. Toisaalta pitää ottaa huomioon se, että monet järjestämättömät lainat ovat peräisin PK-sektorilta ja toisaalta jotkut maista, jotka eriten kärsivät näistä lainoista, ovat juuri niitä maita, jotka, jotka ovat huonoiten täytäntöönpanneet direktiivi, joka koskee maksuviipeitä. Ettekö ole sitä mieltä, että on ratkaisevan tärkeää, että Euroopan unionin jäsenvaltiot korrektilla tavalla soveltavat kyseistä direktiiviä, koska on sellaisia jäsenvaltioita, joissa esimerkiksi jotkut monikansalliset yritykset vieläkin maksavat saadaan 200 päivän aikana laskunsa aika lyhyessä ajassa, eikä mitään seuraamuksia ole, eikä järjestelmää tätä varten ole vieläkään saatu aikaan saatu järjestelmää. Onko teistä tämä tärkeä vaiko ei, ehkä olen tässä väärässä. Oletteko sitten sitä mieltä, että EKP voisi tutkia tätä tiettyä asian tilaa? En voisi olla enempää samaa mieltä teidän kanssanne. paljon järjestämättömistä lainoista, jotka ovat syntyisin PK-yrityksistä, ovat peräisin tästä suuresta lamasta. Tässä lamatilanteessa varsin usein pk-yrityksille ei maksettu ajoissa niin kuin olisi pitänyt. Niin kuin olisi pitänyt velaisten toimia. Te mainitsitte monikansalliset yritykset, mutta on myös hallituksia – Hallituksetkaan eivät maksaneet kaupalla joskus meni vuosia. Todellakin olen täysin samaa mieltä tästä teidän ehdotuksestanne. Ensinnäkin NPL-lainat voivat johtua eri syistä, mutta kyllä se, että niitä syntyy siitä, että maksuja suorita ajallaan ja näin pk kärsivät, niin tämä on aivan erityisen, miten nyt sanoisin, erityisen moitittavaa ja asia pitäisi korjata. Thank you. Eh, Palomas López Bermejo. López Bermejo, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Buenas tardes. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa herra Draghi. Teidän vuosikertomuksena 2016 eh, järjestelmäriskikomitea, kun ajatellaan kaikkia makrotalouden riskejä, niin tämänhetkiset korot aiheuttavat matalaa talouden kasvua. No, ilmeisesti suuriakaan muutoksia ei tule EKPn rahapolitiikkaan. Kuitenkin rahoitusjärjestelmä edelleenkin on todella heikois, herkkä ja haavoittuvainen. Ja silti ongelmat ovat vain pahentuneet johtuen siitä, että uskottavuutta puuttuu Euroopasta sääntelijältä. Tämä näkyy siinä, missä määrin improvisoidaan ja esimerkiksi miten Banco Popularia tai Banca Italiana on käsitelty, mutta vielä enemmän kannattaa korostaa tätä teidän eh, pankkinne kyynisyyttä, kun ajatellaan talouden eh, heikkoa kasvua. Se, se jotenkin liikku, ei liity mitenkään teidän mandaattinne, koska ei ole kuukauttakaan sitä, kun te puolustitte Espanjan työmarkkinauudistuksia. Ja Tämä kuitenkin vaikuttaa todella haitallisesti elinoloihin ja tulotasoihin talouksissa. Kysymykseni on yksinkertainen. Minkä takia edelleenkin suosittelette sellaisia toimenpiteitä, jotka vähentävät palkkoja silloin, kun juuri alhaiset palkkatulot vaarantavat kuluttamisen ja perheiden maksukyvyn ja tämän seurauksena koko rahoitusjärjestelmä joutuu uhan alle. Kiitoksia. Well, let me answer to, in a sense, your... No, vastaan teidän kahteen kysymyksiinne. Ensinnäkin äh, äh, matala kasvu on pankeille vakausriski. No, tämä on yhä vähemmän näin. Matalat, äh, kor, matala korkotaso on tuonut mukanaan vahvaa elpymistä taloudellisiin tilanteisiin, joten mitä tahansa seuraamuksia näillä matalilla koroilla on ollut äh, taseisiin, niin äh, tämä on kuitenkin ollut suuri tekijä elpymisessä ja sitä kautta on voitu luoda parempaa laatua pankkien lainaamiseen ja se parantaa pankkien eh, mahdollisuuksia soliditeettia ja vakavaraisuutta pankkijärjestelmässä. Eli tämä oli vastaus ensimmäiseen kysymykseen. Toinen kysymys eh, on eh, ensinnäkin meidän politiikkamme toimii päinvastoin kuin eh, mitä te ymmärtääkseni sanoitte. Meidän politiikallamme ei pidetä palkkoja alhaalla, vaan ne ovat oikeastaan paras ja usein ainoa tuki eh, sille, että nimellispalkat kasvavat. Ja meidän politiikallamme me olemme parantaneet tilannetta ja sitä kautta olemme tavallaan va- vastuussa tai meitä saa kiittää siitä, että on tapahtunut parannusta työmarkkinoilla. Mikäli sitten Espanjan hallituksen äh, toimenpiteet ovat ajatelleet, no voi oikeastaan vain katsoa, miten työllisyys äh, liikkuu Espanjassa. Katsokaa työpaikkojen luomista ja työttömyyslukuja, katsokaa mitä tahansa työmarkkina dataa. Tämä prosessi ei ehkäpä ole täysin sitä, mitä olisin toivonut tämän nopeuden, laadun, sektoreiden suhteen, mutta rehellisesti sanoen tämä kehitys, samoin kuin muissa euromaissa, on rohkaisevaa. Kiitos. Thank you. Yes, you have. Kiitos, olkaa hyvä. Sí, eh, vamos a ver. Eh, Katsotaanpa nyt. Minun täytyy kyllä sanoa teille, että valitettavasti teidän pitäisi huolella tarkastella, minkälaisia toimenpiteitä käytetään ja minkälaisia tilanteita näistä syistä toimenpiteistä on syntynyt. Haluaisin vain muistuttaa teitä, että työllisyyden kasvu on todella laadutonta, palkat eivät riitä elämiseen ja sitten myös tuottavuuden taso on alhaisella tasolla huolimatta teidän suosituksesta. Tässä ei ole pystytty palauttamaan, palautumaan aikaisemmalle tasolle Espanjassa. Kiitoksia. Uh, on totta, että nimellispalkat uh, liikkuvat uh, myös matalan kasvun aikana, kun tuottavuuden kasvu on matalaa. Se on totta Espanjassa ja muualla euroalueella. Mutta siinä rahapolitiikka voi pakottaa elvytystä korkeamman kulutuksen, korkeampien investointien ja matalampien korkotasojen kautta. Ja näin se tekee. Ja tämä vaikuttaa sitten toki työllisyyteen. Mutta vaikuttaako se työpaikkojen laatuun? No rahapolitiikan ensimmäinen tehtävä ei ole se. Ajan myötä toki työpaikkojen määrä ja samalla laatu lisääntyy. Ja sama koskee myös tuottavuutta. Eli mitä keskuspankki on, se on mitä keskuspankki on tehnyt, mutta on toki asioita, jotka eivät kuulu keskuspankin toimivaltaan. Thank you. Uh, Kiitos. Nyt vihreiden edustaja ei näy, mutta seuraavaksi edustaja Coburn. Um, Mr. Draghi is... Kiitos puheenjohtaja. Pääjohtaja Draghi on mukava nähdä Yhdysvalloissa poliitikot haluaisivat palata protektionismin tielle, ja tämä on vaara globaalitaloudelle. Olen kanssanne tästä samaa mieltä. Monet poliitikot jättävät huomiota ne vaarat, joita protektionismi aiheuttaa ennen kaikkea pankkijärjestelmän vakaudelle. Pitäisikö neuvoanne vielä varmistaa hieman vaikutustutkimuksilla? Oletteko tehneet laskelmia niistä vaikutuksista, joita Katalonian itsenäisyydellä olisi Espanjan valtionvelkaan ja pankkeihin Espanjassa. Niillähän tämä velka hallussaan on. Katalonia muodostaa noin 20 prosenttia Espanjan BKTstä. Ja saman tapaan, mikä olisi vaikutus, jota Brexitillä on EUn pankkijärjestelmään Italiassa ja Espanjassa. Nehän ovat haavoittuvampia pankkijärjestelmiä. Ne ovat EU-rahoituksen nettosaajia ja todennäköisesti isku koskee niihin kovasti, kun budjettia leikataan. Jos Brexit-sopimusta ei saada, niin sekin on jonkinlaista protektionismia. Se estää EUn kasvua BKTssä ja on myös EU pankeille kalliimpaa ja niiden asialle kalliimpaa saada pääsy kansainvälisille rahoitusmarkkinoille. Entäpä tutkimus, jossa korostettaisiin EU-protektionismin merkitystä? 85 prosenttia pääomamarkkinabisneksestä EU-ssa hoidetaan Lontoossa. Mittakaava edut tulevat nimenomaan Lontoon kautta. Mike Gaani sanoi, että Lonto on Euroopan investointipankki. Jos ei päästä sopimukseen Brexitistä, niin sitten koituu melkomoista hallaa EUn pankeille Italiassa ja Espanjassa, kun ajatellaan rahoituksen saantia. Tämä on kysymys, joka liittyy EUn talouden vakauteen ja tämä tulisi myös riski kojelaudassa huomioida. Haluaisin kuulla kommenttinne tästä aiheesta. Kiitoksia. Niin, Brexit eh, on iso eksistentaalinen kysymys. Sen seurauksista pitäisi keskustella, niitä pitäisi analysoida. Ja minkä takia emme ole vielä näin tehneet, ainakaan Euroopan järjestelmällisesti komitealla näin tehnyt, koska meillä ei ole täsmällistä eikä edes epätäsmällistä näkemystä siitä, minkälaiset neuvotteluolosuhteet tulee olemaan. Me tiedämme kyllä, että markkinoiden koilla on suurta merkitystä riippumatta siitä, mistä rahoitus markkinoiden alasta on kyse tai pankkisektorin alasta on kysymys. Nämä ovat kyllä huomattavia lukuja ja ansaitsevat meidän täyden huomiomme heti, kun saamme hiukan täsmällisemmän kuvan tilanteesta siitä, miten neuvotut etenevät. Ja aikaisemmin jo sanoin, että tämä siirtymä vaihe voidaan hallinnoida pehmeästi, minimoida kielteisiä vaikutuksia, mutta tämä pitäisi tehdä ilman, että kyseenalaistetaan sisämarkkinoiden integriteettiä. Ja kuten sanoin, tämä on helpompi sanoa kuin käytännössä toteuttaa. Ja tavallaan EKP ei ole osapuolen neuvotteluissa. Ja suoraan sanottuna jos olisimme olleet, niin kyllä tämä olisi meille äärimmäisen vaikea tehtävä ollutkin. Nyt kun tarkastelemme, miten kaksi osapuolta etenevät neuvotteluissaan, heti kun saamme paremman näkemyksen, niin varmasti keskustelemme tästä. Euroopan järjestelmäriskikomitea on juuri ihan täyden paikka keskustella näistä asioista, koska tämä ei rajoitu euroalueeseen eikä keskuspankkeihin, vaan mukana on kaikki maat, sillä on valvojia, keskuspankkia mukana ja niin kuin aiemmin jo sanoin, myös riippumattomia ääniä kahden komitean puheenjohtajat. Joten itse asiassa tämä on hyvä paikka käydä juuri tätä keskustelua. Um, Voinko vielä jatkaa? Aika on hieman. Herra Bernier ja Verhofstadt tässä ovat pelkureita ja katsovat, että kummalla pokka kestää pidempään. Ongelmana on se, että Tämä aiheuttaa ongelmia kaikille. Hehän ovat eurofanaatikkoja ja haluavat rankaista Britanniaa. Tämä on vaarallista EU-taloudelle, Espanjalle ja monille maille Euroopan unionissa. Kenties teidän tulisi korottaa ääntäni ja kertoa Ferrovstatille ja Vähnielle, että hoitakaa tämä homma nyt kuntoon. Minä tapaan kyllä Verhofstadtia ohjausryhmässä, eli Me haluamme totta kai reilun sopimuksen. I don't need because we agree on that. We agree. Me olemme samaa mieltä tästä tarpeesta. Okei, okay, uh, Marco Zanni. Marco Zanni. Si, grazie. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Pääjohtaja Draghi. Pankkien taseissa oleva valtionlainan riski on keskustelu, jota käydään aktiivisesti toimielimissä. On käyty myös epävirallisia keskusteluja, on tehty myös ehdotuksia, joiden pohjalta työtä tehdään. Ja tämä aihehan liittyy myös talletussuojaan. Tietyt jäsenvaltiot ja tietyt henkilöt haluavat, että tätä riskiä pankkien taseissa vähennetään ennen kuin hyväksytään tällaista ehdotusta. Niin kuin varmasti tiedätte, te olette vasta mm, julkaisseet vuoden 2018 stressitestiarviot. Ja on myös arvioitu pankkien taseissa olevia valtionlainariskejä. Minun kysymykseni liittyy siihen mahdolliseen riskiin, joka tästä aiheutuu järjestelmän riskin kannalta. Eli kun lainoja on mukana pankkien taseessa, niin sitten on eh, keskusteltu kahdesta epävirallisesta lähestymistavasta, eli että olisi lisää pääomatarvetta pankeissa silloin, kun niillä on näitä eh, valtioiden joukko lainoja. Ja toisaalta sitten on puhuttu myös jonkinlaista ylärajasta hankinnoille, eli eh, olisi jokin yläraja näille omaisuuserille pankkien taseissa. Kyse on rahoitusjärjestelmän vakaudesta ja riskithän voivat tulla myös tästä suunnasta. Ensinnäkin äh, kyse on likviditeetistä rahoitusjärjestelmässä. Tehän tiedätte, että valtion joukkovelkakirjat ovat tärkeitä takuuvälineitä, vaka- vakuusvälineitä repokaupoissa esimerkiksi. Ja tällä voi olla vaikutusta myös likviditeettiin. Ja sitten vielä toinen kysymys, puheenjohtaja. Se liittyy siihen paineeseen, jota voi syntyä tiettyjen jäsenvaltioiden valtion äh, velkakirjojen äh, suuntaan. Ja tässä lähestymistavassa joko pankit sitten hankkiutuvat äh, eroon näistä joukkolainoista markkinoilla, tai sitten pääoma täytyy lisätä. Uh, the, uh, the, the position of the... EKPn e kanta tässä asiassa on, että sitä paitsi kun tutkimuksia – on tehty sekä EKP että järjestelmäriskikomiteassa, niin ensinnäkin jos on olemassa riski ja, on, ja riski todetaan, niin silloin haluaa vähentää niin sanottua yhteyttä valtioiden ja pankkien taseiden välillä. Miten tämä tehdään? riskipainotusten tai rajoitusten kautta. EKPn näkemys on, että mitä tapahtuu riskipainotusten kautta eikä kovien rajojen kautta tai rajoitusten kautta. Toinen asia, mikä tahansa sopimus tai johtopäätös saavutetaankaan asiassa, emme halua asettaa pankkejamme kilpailuseen epäsuosioiseen tilanteeseen suhteessa muun maailman pankkeihin. Tämän takia pidennetyt neuvottelut pitkään neuvottelut on käyty Baselin pankkikomiteassa ja pitkien neuvottelun johtopäätös on, että mitään konsensusta ei ole siitä, että saataisiin globaali mm, päätös asiasta. Toisin sanoen maat, jotka eivät kuulu EU-hun, eivät ole samaa mieltä että olisi joko nämä riskipainotukset tai äh, rajoitukset. Sitten mihin päätökseen sitten eurooppalaiset päätyvät, jos jonkun päätöksen löytävät, niin tämä ratkaisu että Meidän pitää olla todella varovaisia ja huolellisesti tätä kaikkia täytäntöönpanna. Joten kolme ehtoa. Ei kovia rajoituksia. Tarvitaan globaali yhteisymmärrys tai sopimus. Siinä tapauksessa eurooppalaiset kulkevat sitten omaa tietään, niin sopimuksesta täytyy huolella täytäntöön panna. Vielä nopea jatkokysymys, puoli minuuttia. Te sanoitte, että Euroopan viranomaisten on päästävä sopimukseen. On siis pyritty saamaan sopimus, jotta markkinoilla ei syntyisi vääristymiä, mutta miten on mahdollista? Niin kuin nyt olemme kuulleet myös 2006 marraskuun kokouksessa ja olemme saaneet tutkia EKPn e tutkimuksestakin tietoja, että kun kyse on valtionlainoista, niin jos euroalueella liittyy riskejä näihin äh, lainapapereihin, niin ne liittyvät nimenomaan euroalueen äh, velkakirjoihin. Miten voidaan globaalisti päästä sopimukseen, jos tämä ongelma ei ole olemassa muilla alueilla, muilla oikeudenkäyttöalueilla kuin euroalueella? Olen samaa mieltä siitä, mitä sanoitte tästä sopimuksesta. Tämä on tärkeää, jos, te päätät, jos Euroopan unioni päättää lähteä omaa tietään, niin silloin pitäisi olla tietoinen siitä, että toimenpiteet kuten tämä voisivat johtaa Euroopan pankit kilpailullisesti huonompaan asemaan verrattuna muihin, muiden oikeusalueiden pankkeihin. Sen vuoksi globaalinen sopimus olisi toivottava. Tämähän on myös parlamentin kanta Baselin puitteiden mukaisesti. Kirtsos, olkaa What about the... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Entäs sitten tämä järjest riski koskien kiinteistösektoria. Puhummeko tässä maariskistä, kun se joku kehittyy maan tasolla, vai puhummeko paikallisista erityisistä riskeistä? Tämä on yksi kysymys. Sitten toinen kysymys on hiukan poliittisempi, mutta mielestäni minulla on velvollisuus tämä teille esittää. Te otatte huomioon järjestelmäriskit, mutta ettekö pelkää sitä, että jäätte aika yksin tulevaisuudessa, koska on paljon poliittista epävarmuutta. Brexit tuli esille, kukaan ei tiedä, miten neuvottelut tästä eteenpäin me kehittyvät Saksassa, Itävallassa. Kollegoja sieltä ole paikalla, kun siellä yritetään panna hallitusta kokoon. Sitten on tämä ristiriita Madridin ja Barcelonan välillä Italiassa. Kukaan ei voi ennakoida, mitä tapahtuu seuraavissa vaaleissa, joten poliittinen epävakaus voisi vielä lisätä järjestelmän riskiä taloudellisen riskin lisäksi. Nyt sitten on täysin talouden kehittyminen on täysin riippumaton jotenkin poliittisesta kehityksestä. Um. Vastaan toiseen kysymykseen ensin. Meidän kokemuksemme viimeisen kahden vuoden ajalta on päinvastainen. Muistan, että kun ihmiset ennustivat kauheita katastrofeja Brexitin jälkeen, kauheita katastrofia Euroopan ulkopuolisten vaalien tuloksista ja samalla tavalla uhkaavia tilanteita liittyen yhden maan vaaleihin ja niin edelleen. Joten kokemukset ovat itse asiassa osoittaneet, että elpyminen on ollut vankkaa ja sietokykyistä ja kestää näitä riskejä. No luonnollisestikaan meillä ei ole mitään kristallipalloa, jolla voimme ennustaa tulevaisuutta, jota emme me tiedä tarkkaan, mitä tapahtuu ja tulevatko eh, nämä erilaiset tapahtumat aiheuttamaan riskejä, jotka ovat liian suuria elpymiselle. Mutta toistaiseksi kokemukset ovat olleet positiivisia. Toinen kysymys, jonka esititte, liittyy ää, äh, yhteiseen kriisiratkaisuneuvostoon ja ää, äh, SRB, kriisinratkaisuneuvosto, teki kahdeksan suosituista, jotka olivat oikeastaan kahdeksan varoitusta, jotka olivat maakohtaisia, joissa identifiointiin keskivälin haavoittuvuus liittyen asuinkiinteistöihin ja siihen, miten kotitaloudet voivat maksaa velkansa takaisin. Ja toinen liittyy taas hintojen kehitykseen kiinteistömarkkinoilla. Maat ovat pitkälti vastanneet näihin erilaisiin toimenpiteen, esimerkiksi Tanskassa ja Suomessa, jossa muutettiin näitä riskin painotusarvoja, taikka Ruotsissa otettiin kanssa toimenpiteitä käyttöön, joten me jatkamme näiden kehityskulkujen seuraamista, mutta tällä hetkellä se on lähinnä paikallista. Question, Mr. Morgan. Kiitos. Viimeinen kysymys, edustaja Morgano. Presidente, grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos pääjohtaja Draghi siitä, että olette tänään paikalla. Minun kysymykseni liittyy katettuihin valtion velkakirjoihin. Tätähän myös komiteanne on aiheena tutkinut. Tuloksia saamme aika pikapuoliin. Ja tämän jälkeen sitten saamme komissiolta lainsäädäntöehdotuksen. Haluaisin kysyä teiltä, miten komitea arvioi äh, sitä, miten aiotaan varmistaa se, että nämä ähm, velkakirjat ovat todella turvallisia ja saavat tämän kolmenaan luokituksen? Ja miten varmistetaan se, että näillä on myös riittävästi likviditeettiä tukenaan? Uskotteko, että tällaisilla jouk- joukkovelkakirjoilla voi olla negatiivisia vaikutuksia äh, valtion velkoihin, velkakirjoihin ja vaikuttavatko ne rahoitusvakauteen euroalueella. Te juuri korostitte sitä, miten tärkeää on vähentää järjestelmättömien lainojen osuutta. Miten voidaan välttää niitä riskejä, joita ei välttämättä ole otettu huomioon riittävästi ja ne voisivat kielteisellä tavalla vaikuttaa sitten tilanteeseen. Komission lähestymistapahan on sellainen, että yhdistellään erilaisia toimia. Ensinnäkin on turvaamistoimet, eh, jotka huomioidaan myös silloin, kun uusia lainoita, lainoja myönnetään. Pahoittelen tätä pitkää kysymystä. Um, Vastaan tähän kuitenkin englanniksi. Komission ehdotuksesta olen samaa mieltä. Minä itsekin olen aiemmin jokin aika sitten sanonut, että tarvitaan yhteistä ponnistelua, jossa kaikki toimijat ovat mukana. Valvonta, viranomaiset, pankit ja myös hallitukset. Miten täytyy luoda oikeanlaiset äh, puitteet lainsäädännöllisesti, jossa järjestelemättömät lainat saadaan hoidetuksi. Eli kaikkien toimijoiden tulisi tehdä yhteistyötä, jotta ongelma saadaan ratkaistuksi sellaisella tavalla, joka johtaa todella ongelman ratkaisemiseen, eikä myöskään luo epävakauttavia vaikutuksia, joita ihmiset niin kovasti pelkäävät. Olen komission lähestymistavasta äh, tässä kysymyksessä samaa mieltä. No sitten toinen kysymys. Lähdetään liikkeelle siitä, että me tarvitsemme turvallisia omaisuuseriä. Eurooppa tarvitsee turvallisia omaisuuseriä. Kaikkialla maailmassa tällaisia on käytössä. Markkinat tarvitsevat niitä Eli nyt äh, on aivan oikeutettua pyrkiä kohti tällaisia varmistettuja, katettuja omaisuuseriä. Aiheesta keskustellaan neuvoston seuraavassa kokouksessa. Sitten päätämme, mitä teemme sille tutkimukselle, joka äh, saadaan valmiiksi. Julkaistaanko se? Jos niin, niin missä muodossa? Ja sitten päätämme, mitä teemme seuraavassa vaiheessa. Oletan, että tämä työ kyllä jatkuu Juuri siitä syystä, mitä aluksi totesin, me tarvitsemme turvallisia, turvattuja omaisuuseriä. Pitääkö tätä järjestelmää vielä täsmentää vai onko se hyvä jo tällaisenaan? Jatkossakin me työstämme tätä ongelmakysymystä. Kiitos. Um, I think it has been... Kiitos. Tämä on ollut pitkä, mutta hyödyllinen keskustelu. Haluan kiittää teitä, pääjohtaja Draghi, siitä, että tulitte vieraaksemme ja osallistuitte rakentavasti keskusteluun valiokunnan jäsenten kanssa näistä tärkeistä aiheista kasvun ja rahoitusvakauden näkökulmasta. Kiitoksia vielä kerran.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

Ah, okay. So we move to our last point in... No niin, ryhdymme käsittelemään viimeistä kohtaa esityslistalla. Arrive to. Sorry. Okay, it is a, a reform of the European... Kyseessä on Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen. Meidän lausuntomme valmistelija on paikalla. Hän on Luigi Morgano. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös kollegoille, jotka ovat tänään paikalla, aivan erityisesti varjoesittelijöille. Varmasti olette jo lukeneet lausuntoluonnoksen, joka annetaan budjettivaliokunnalle. Ja voin vain muistuttaa siinä olevista pääkohdista. EUn budjetin rahoittamiskysymys, niin kuin tiedämme, on hyvin tärkeä asia. Se luonnollisesti liittyy myös Brexitin seuraamukseen. Kyse on myös siitä, että toimitaan vastuullisesti Euroopan unionin toimielimessä. Ja tässä käännetään tavallaan Bostonin T-kutsuliikkeen motto päinvastoin, eli ei edustusta ilman verotusta puuttumat jäsenvaltioiden verotustoimivaltuuksiin, niin kuin se on määritelty perustamissopimuksessa, tavoite ei tietenkään ole lisätä verotaakkaa kansalaisille, vaan päinvastoin vapauttaa niitä resursseja, joita sitten voidaan kerätä ja hallinnoida tehokkaammin, demokraattisemmin Euroopan tasolla. Ja näin voidaan vähentää kansallisia rahoitusosuuksia EUn budjetissa, tai ainakin olla lisäämättä näitä osuuksia. Niin kuin olette nähneet, tekstissä ehdotan että tunnistettaisiin omia varoja, jotka olisivat aivan erityisiä euroaluetta koskien, ja ne osoitettaisiin EUlle kokonaisuutena. Erityisesti euroalueella olisi pankkivero, ja tämä täydentäisi pankkiunionia. Sitten olisi finanssitransaktiovero, joka taas pääoma markkinaunionia täydentäisi. Ja kokonaisuutena EU:ssa olisi käytössä myös yritysvero tai ALV-vero. Tarkoitus olisi saada aikaiseksi lisää selkeyttä toisaalta Euroopan unionin budjetin ja rahoituksen välillä ja löytää mahdollisia uusia resursseja niin, että voisimme välttää tehokkaammin Euroopan tasolla veronkiertoa vastaan. Toiseksi Euroopan unionin kansalaiset haluavat Euroopalta yhteisönä, eikä suinkaan jäsenvaltioiden summana sitä, että toimittaisiin työttömyyttä vastaan, edistettäisiin kasvua ja investointeja ja hoidettaisiin yhdessä Euroopan unionin rajoja, taattaisiin turvallisuus EU-ssa. Kyse on eurooppalaisista julkisista hyödykkeistä. Niitä ei voida rahoittaa äh, varoilla, jos ne, niitä ei valvota demokraattisesti molempien lainsäätäjien toimesta. Haluaisin tar- äh, tarkistuksessa vielä täsmentää, mistä julkisista hyödykkeistä on kyse silloin, kun kyse on tämän valiokunnan toimivaltuuksista ja miten näitä tulisi sitten rahoittaa mm, omista varoista ja millä tavalla. Verotulot kansallisesti ovat kärsineet talouden suhdanteista ja volatiliteeteista. Me emme halua toimia niin, että aina joudutaan, aina joudutaan kääntymään jäsenvaltioiden kassan puoleen, kun kyse on julkistalouden rahoituksesta. Täytyisi olla mahdollista laskea liikkeeseen EUn velkakirjoja. Ja näin voitaisiin välttää ne idiosynkraattiset piirteet, joita on kohdattu kansallisella tasolla. Kiitos ja mielelläni kuuntelen teidän kommenttianne. Kiitos. Ensin EPP Ivana Maletic, olkaa hyvä. Very much, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää herra Luigi Morganoa Kiitoksia lausunnosta, puheenvuorosta ja mietinnöstä. Mielestäni meillä on nyt valtava haaste edessä. Asia on niin, että Brexitin kautta EU-budjetti pienentyy ja meidän pitäisi miettiä, miten voidaan vastata kaikkiin uusiin haasteisiin. Tai enää ei ole kyse uusista, vaan on kyse puolustuspolitiikasta, turvallisuudesta, maahanmuutosta ja miten voidaan saada kuntoon euroalue, sisämarkkinat toimimaan ja kaikki muut kysymykset, joita edessä on. Samanaikaisesti meidän täytyy huolehtia olemassa olevista politiikoista, esimerkiksi kohesiopolitiikka. politiikka sitä pitäisi vielä vahvistaa eikä vähentää, koska me tarvitsemme todellista konvergenssia maiden kohdalla, jotka ovat jäljessä muista, jos me todella haluamme vahvan rahaliiton tulevaisuudessa. Joten päätökset EU-budjetista eivät tule olemaan helppoja, enkä ole varma, voimmeko me sanoa, että Brexitin kautta ja sen takia, että EU-talousarvio tässä pienenee, jos me haluamme Euroopan unionin talousarviosta suuremman, niin että meidän ei sitten pidä alkaa miettiä uusia resursseja tai miten lisätään olemassa olevia jäsenmaksuja tai muuta tämän kaltaista. Ja nyt kun sitten tarkastellaan korkean työryhmän ehdotuksia omista varoista. Tietenkin he yrittävät saada talousarviosta ja omista varoista yksinkertaisempia, avoimempia, oikeudenmukaisempia, kestävämpiä ja riippumattomampia. Tätähän me kaikki haluaisimme. Ja he ehdottavat, että lisättäisiin BKTL-osuutta omissa varoissa. Tätä kautta tietenkin budjetti olisi riippumattomampi ja autonomisempi. Ehdottavat myös sitä, että poistettaisiin korjausmekanismit niin, että asiat olisivat yksinkertaisempia ja korvattaisiin tämänhetkinen ALV osuus kunnollisella siirrolla. Sitten korjattaisiin myös uusia tuloja. Me keskustelimme tästä myös Mario Dragin kanssa äsken, pitäisikö meidän tukea vai ei sitä, että osa EKPn voitoista maksetaan EU-talousarvion sitten rahoitustransaktioverot tai muut tyyppiset verot, joten edessämme on todellakin hyvin tärkeä, edessä on tärkeä päätös ja meidän pitäisi analysoida toteutettavuutta ja kestävyyttä kaikkien suositusten kohdalla ja myös miettiä, Minkä pitä, minkälainen pitäisi olla tämä lopun ehdotus, jonka voimme sitten välittää kansalaisillemme? Koska tämä on myös valtava kysymys. Uskon, että näinä vuosina, kun no, kasvua on, mutta se on vielä hidasta ja ennusteet ovat edelleen tämän suuntaisia. Meillä on vielä varsin alhainen tuottavuus ja tämän takia meillä ei ole suuria palkankorotuksiakaan joten emme voi odottaa, että äh, suuri tukisi tällaisia muutoksia omien varojen järjestelmään, jotka tarkoittavat käytännössä uusia veroja tai lisätään kansallisia maksuosuuksia. Ja meidän pitää myös pystyä selittämään yksinkertaisella tavalla, mitä saavutetaan tällä uudella omien varojen järjestelmällä ja mitä hyötyä siitä on kansalaisille. Kiitos. Thank you very much. Liv... Kiitos. Edustaja Virnik, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Puhun eh, Enrique Calvet Hamonin puolesta arvon esittelijä, varjoesittelijä, että minä uskon, että EUn budjetti on nähtävän yleisenä politiikan välineenä, jotta päästäisiin eroon sosiaalista ja poliittisista kriiseistä ja vahvistetaan kansallisia ponnisteluita luoda kasvua ja työllisyyttä koko EU:ssa. EUn budjetti on investointibudjetti, joustavuus lyhyen aikavälin kriiseihin on vielä heikkous, johon on puututtava. Budjetti on liian pieni, jotta todellakin voitaisiin huomioida talouden syklisyys. Minä kannatan uusia omia varoja, joka helpottaisi EUn politiikan vahvistamista ja sen tavoitteiden saavuttamista. Yleisesti ottaen tuen näitä ajatuksia, joita tässä lausunnossa esittelijä on ottanut esille. Päävälineet, joita esittelijä ehdottaa, voivat tukea paremmin toimivaa sisä, sisämarkkinoita, jos ne todellakin ää, estävät sen, että näitä veroja kerättäisiin epäkoordinoidusti ja ilman, että ne on linkitetty EUn politiikkaan ja budjettiin. Minä uskon, että uudistettu ALV on perustavaa laatua oleva asia. Me tarvitsemme enemmän harmonisoitua, jotta voimme edistää koordinoidumpaa Äh, veropolitiikkaa EU-budjetin äh, rahoittamiseksi. Tulen esittämään tarkistuksia, että voin selkeyttää tiettyjä konsepteja ja tuomaan esiin äh, sen, miten EU-lainsäädäntöön perustuvaa rahastoa voidaan hyödyntää. Kiitos. Okay. For the GUE... GUE-ryhmä. Olkaa hyvä. López Bermejo. López Bermejo. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Miguel Viekasin puolesta. Hän on varjoesittelijänä. Ikävä kyllä hän ei päässyt osallistumaan tähän kokoukseen. Me suhtaudumme myönteisesti siihen, että luodaan uusia mm, veroja, kuten transaktioveroja, uusi asetus yritysveroille, jotta ne vaikuttavat maksavat veron sinne, missä voitot syntyvät. Kuitenkin olen sitä mieltä, että tämä keskustelu pitäisi käydä samalla, kun puhutaan budjettiuudistuksista. Olemme sitä mieltä, että maiden maksut, jotka takaavat EU budjetin siltä pohjalta, että jo, että toimitaan jokaisen oman verojamme pohjalta. Olemme sitä mieltä, että uudistukset suosivat sitä, että käytetään tällaisia A-tyyppisiä veroja, joista rahoitetaan EU, e, e, e, ja tämä vielä suurentaa epätasa-arvoa ihmisten välillä. Sitten miten uudistetaan taloudellista hallintoa, mukaan lukien se, että luodaan budje, budjetti, rahoituskyky euroalueelle saadaan aikaan oma valtiovarainministeri. Me vastustamme sitä, että EU antaa uusia varoja ja vahvistaa euroalueen maita tai maita, jotka ovat ehdokkaita, jotta ne tekisivät neoliberalistisia uudistuksia sen sijaan, että finanssipolitiikka tai verotus olisi joustavampaa. Tarvitaisiin sosiaalista lähentymistä ja toimia tuottavalla tavalla jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden ajattajalla, eikä, eikä pitäisi poistaa että, äh, työmarkkinaneuvottelumahdollisuuksia esimerkiksi. Bas Eickhout. Kiitos Bas Eickhout. Thank you, Mr. Chair, and, uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle hänen tekemästään työstä. Lausunnossa mennään sellaisen suuntaan, jota myös vihreät voivat tukea. Katsotaan BKTL-pohjaista maksua kriittisesti ja mennään omien varojen suuntaan. Luonnollisesti tulisi pohtia tiettyjä kysymyksiä esimerkiksi. Voitaisiin ajatella ETS tai veromaksutuloja. Nämä tulisi lisätä vielä lausuntoon. Tämä olisi aivan loogista ja tätä ehdotamme tarkistuksissa. Teemme tarkistuksen myös, jossa perehdytään siihen, mitä tapahtuu niille sakoille, joita tuomioistuin määrää maksettavaksi. Sekin voisi olla jonkinlainen oma vara. Yleisesti tuemme esittelijän valitseman suuntaa ja vihreät kannattavat sitä, että koko EUn rahoitusjärjestelmä olisi selkeämpi ja omien rahojen kautta tämä onnistuisi. Meillä olisi vain yksi kysymys liittyen kohtaan neljä. Siinä valmistelija toteaa, että pitäisi pystyä mm, tuomaan markkinoille nolla riskisiä joukkolainoja. Mahtaako tämä olla mahdollista, koska EUhan ei voi tehdä velkaa? Eli olisiko tämä nykyisessä puitteistossa nykysopimusten pohjalta mahdollista? Tämä kysymyksenä esittelijälle. Me haluamme vahvistaa joitakin kohtia, mutta muutoin yleisesti tuemme lausuntoa can issue debt. Uh, Toki omien varojen äh, mm, tuella voidaan äh, liikkeeseen laskea velkaa, mutta meillä on tällaisia tavallaan kategorioiden välillä olevia tapauksia, joissa se on mahdollista. Nyt täytyy pyytää kaikkia puhumaan lyhyesti, mutta Ramon haluaa puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja ihan lyhyesti. Ensin haluan kiittää kollega Morganoa mietinnöstä ja siitä, kuin tärkeä merkitys tällä asialla on. Aivan erityisesti haluaisin ilmaista hämmästyksekseni, että suhtautua vasta kielteisesti GUE-ryhmässä, koska mielestäni tämähän on aivan todella myönteinen idea ajatellen Eurooppaa, koska meidän pitää juuri tarttua tähän budjetin suurentamiseen, ei vain niin, että otetaan mukaan osuuksia maista, vaan saadaan omat varat Euroopalle. Tämä on mielestäni todella valtavan merkittävä ja tärkeä ajatellaan edistystä. Erityisesti ajatellen, pro, kun ajatellaan progressiivisesti EUn tuloja, että se olisi omat varat ja se hyötyisi ei vain tällaista kulttuurista, joka jonka jokainen maa maksaa varallisuuden mukaisesti, vaan että EUlla olisi budjetti, joka perustuu eurooppalaisiin resursseihin eikä kansallisiin. Mielestäni tämä on kyllä todella merkittävä ja siksi olenkin niin hämmästynyt, kun kuuntelin tässä Guea. Haluaisin vain sitä vielä, Rova, herra Morgan, edustaja Morgan, tässä on muutamia tärkeitä kysymyksiä. Pitää ottaa mukaan tämä komission laatima harkintapaperi mukaan. Tämä koski tulevaisuuden rahoitusta, koska tämä komission asiakirja jossa käsitellään tulevia rahoituspuitteita. Siinä käsitellään kaikkia mahdollisuuksia, uusia omien varojen lähteitä. Toiseksi mielestäni pitäisi selittää kuinka tärkeää on, että EU-talousarviolla voidaan tarttua uusiin haasteisiin, muuttoliikkeeseen, sosiaaliseen pilariin, eurooppalaiseen puolustukseen. Ja tätä ka- tämä kaikki selittää, että meidän pitää juuri näitä asioita käsitellä. Sitten vielä useita lähteitä mainitsin, jotka eivät ole mukana omia varoja, kuten, uusia varoja, kuten esimerkiksi tullimaksut, räätylyttävä arvonlisävero, Tähän tietysti voidaan tehdä tarkistuksia, mutta yritämme auttaa kollegaa tätä kautta. Kiitoksia. Thank you, Beres. Kiitoksia, Beres. Kiitoksia. Kuuntelin tätä keskustelua ja haluan kiittää esittelijä hänen lausunnostaan. Tässä on kyse siis lausunnosta, joka koskee omia varoja eikä menopuolesta ole kysymys, siis kaikki mikä liittyy kohesiopolitiikkaan minun mielestäni sen ei kuulu olla edes mukana tässä mietinnössä ja sitä vastoin, mitä juuri tässä sanottiin veronkierrosta, se on varsin kriittistä, koska silloin mennään ihan toimivaltuuksiemme ytimeen ja pitää todellakin vahvistaa lausuntoa tässä mielessä. Mitä tulee sitten euroaluekeskusteluun, minusta tuntuu, että tässä yhteydessä ei pidä kokonaan alkaa uudelleen keskustella Euroopan mm, valuuttarahastosta ja niin edelleen, koska jos näin tehtäisiin, niin annettaisiin sellainen vaikutelma, että tässä mm, näitä kysymyksiä pitäisi sitten käsitellä uudessa kehitysvaiheessa. Mielestäni tämä ei ole tässä lausunnossa tarkoituksena. Tässä lausunnossa meidän pitää äh, vähän muistuttaa tästä asioista ja minkälaisia ehdotuksia voidaan ehdottaa komissiolle ja mistä lainsäädäntöt voisivat sopia, jotta voidaan kehittää äh, euroalueen budjettikäsitettä esimerkiksi. Mutta myös tämän suuntaisesti pitää kehittää näitä kannanottoja. Now, Kiitos. Nyt vielä lausunnon valmistelija. Ennen kaikkea kiitos näistä puheenvuoroista. Tämä on todellakin poliittisesti tärkeä aihe. Meidän tehtävämme on antaa lausunto budjettivaliokunnalle, eli me käsittelemme vain joitakin kysymyksiä, vaikkakin ne ovat tärkeitä asioita. Uskon, että pääkysymyksistä meillä on kyllä yhteisymmärrys, eli kohesio, kysymykset ja se, että on vastattava niihin haasteisiin, jotka vastamme tulevat ja kollegat jo näistä, käsit- näistä puhuivatkin. Meidän on myös perehdyttävä siihen, miten kestävällä pohjalla tehdyt ehdotukset ovat. Montin komissio on näitä mm, käsitellyt ja myös pääjohtaja Draghi Ongelma varmasti liittyy myös siihen, että meidän täytyy tehdä ymmärrettäväksi, mitä me haluaisimme tehdä näillä omilla varoilla. On aivan ilmeistä, että aivan niin kuin muistutettiinkin, tarvitaan sosiaalista ulottuvuutta, johon liittyy tiettyjä huolenaiheita. Parlamenttihan on ottanut kantaa myös hyvin selkeällä tavalla tähän kysymykseen, eli en usko, että tämä on mikään ongelma, kun otan huomioon jo, miten myöhäinen kellonaika nyt on, niin totean vain, että meillä on tälle lausunnolle tietty määrämitta käytössämme. Toivottavasti yhdessä onnistumme ilmaisemaan sellaisen lausunnon, johon mahdollisimman laajasti kaikki voivat yhtyä. Uskon, että tälle on kyllä ehdot olemassa, jotta voimme lausunnossamme mennä siihen suuntaan, jota täällä kaikki tukivat. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitos. Aikataulu on sellainen, että määräaika tarkistuksille on 7. joulukuuta. Tarkistuksia käsitellään 24. tammikuuta. Ja myös äänestys on samana päivänä. Me emme vielä tiedä tarkkaan, milloin budjettivaliokunta vie aihetta eteenpäin. Kiitos. Kokous päättyy. Jatkamme työtämme huomenna aamulla kello kahdeksalta. Silloinhan on ensimmäinen istunto kello 8.15 yhdessä libevaliokunnan kanssa. Kiitos.